Dear colleagues, I think we, we, we start with some... No niin, ehkä me vähän myöhässä aloitamme. Pyytäisin kaikkia istutumaan paikoilleen ja haluaisin eh, esityslistaa ryhtyä käsittelemään, eli esityslistan hyväksyä. Teille tiedoksi, että ehdotan, että kohta seitsemän, joka koskee ITREN lausuntoa innovaatiopolitiikasta, että siitä keskusteltaisiin huomenna. Ja sen sijaan tänään käsiteltäisiin kohta kymmenen, ellei kukaan sitä vastusta, niin vaihdamme esityslistaa näin. Ja olen ymmärtänyt, että esityslista tällä pienellä muutoksella voitaisiin hyväksyä. Joten sitten kohta kaksi esityslistalla pöytäkirjan hyväksyminen edellisestä, anteeksi, edellisestä kokouksesta 22. helmikuuta, jos ei kukaan kokouksen aikana tule mitään sanomaan, niin esityslista, äh, anteeksi, pöytäkirja voidaan katsoa hyväksytyksi edellisestä kokouksesta. Ja mennään eteenpäin puheenjohtajan ilmoituksiin, eli minun ilmoitukseni. Haluaisin aloittaa kertomalla teille, että kirjallisessa menettelyssä, joka käynnistyi edellisen kokouksemme jälkeen, koordinaattorit ovat päättäneet ehdottaa, ehdottaa seuraavaa yhden mietinnön ja yhden lausunnon jakamista. Mietintö asetusehdotuksesta koskien Euroopan unionin rahoituskontribuutiota Irlannin kansainväliseen rahastoon EPPlle ja pyytäisin, että koordinaattorit nimittävät jonkun joukostaan. Enkä ole yllättynyt, että ilmeisesti tässä ehdotetaan Saako nimenkin jo sanoa? Sean Kelly. Se voidaan nyt sitten julkistaa. Ja toinen asiakirja, joka on lausunto sosiaalipalveluiden työllisyydestä, ja sosiaalidemokraatit ovat päättäneet jonkun jäsenistään nimetä. Onko meillä nimeä vielä? Haluaisin koordinaattorilta pyytää sitten nimeä. Toinen ilmoitusluontoinen asia liittyy siihen, miten parlamentti suunnittelee reaktiotaan EUn 2020 strategiaan. Puhemies järjesti kokouksen, johon kutsuttiin seitsemän tai kahdeksan valiokunnan puheenjohtajaa mm, joiden alat kuuluvat läheisesti EUn 2020 strategiaan. Meillä oli äh, työillallinen, jossa kommentoitiin strategiaa ja me kaikki ilmaisimme kantanamme, että suurimmat kysymykset liittyivät menettelyihin eikä niinkään asiasisältöön. Ja menettelytapoihin liittyen yleinen kanta oli se, että aika ei riitä siihen, että parlamentti voisi osallistua riittävästi keskusteluissa tämän strategian vahvistamiseksi. Ja sen vahvistamisaikatauluhan on hyvin tiukka. Neuvosto alkaa käsitellä sitä ensi viikolla ja haluaisi hyväksyä sen jo kesäkuun huippukokouksessa. Komissio tällä välillä sitten säätelee suuntaviivoja ja tätä hallinnointikysymystä ja hallinnointiprosessia. Parlamentin rooli on aika rajallinen tämän asiakirjan hyväksymisessä. Ja meistä tämä ei noudata perustamissopimuksen edellytyksiä, joten uskon, että meidän pitäisi saada enemmän vaikutusvaltaa. Tämä on nyt siis minun puhe, mielipiteeni eikä puhemiehen mielipide perustamissopimuksen mukaan me edustamme Euroopan kansalaisia ja senpä takia parlamentille pitäisi jättää sananvaltaa kansalaisten nimissä puhua tästä strategiasta ja sitten siitä täytäntöönpanoprosessista. Jotkut valiokuntien puheenjohtajat kehoittivat puhemiestä pyytämään neuvostolta ja komissiolta lisää aikaa kesän jälkeen, mutta realistit olivat sitä mieltä, että koko tämä koneisto itse asiassa on jo lähtenyt liikkeelle ja senpä takia siellä on vähän kiire ja, ja mahdollisuus, että kesäkuun huippukokouksessa ei hyväksyttäisi tätä strategiaa, on aika rajallinen, ovat aika rajalliset. Joten tämä pitää ottaa huomioon ja muistaa. Keskusteltiin myös siitä, miten me järjestäydymme parlamentin sisällä EU 2020 keskusteluja silmällä pitäen erilaisia kantoja tuli esille. Esimerkiksi tämmöinen ad hoc-valiokunta tai ryhmä ja oli tämmöinen johtoryhmäajatus. Oli ajatus myös siitä, että olisi jonkunnäköinen valiokuntien puheenjohtajien e, konferenssi joka johtaisi tätä keskustelua, mutta tämä ratkaisu jätettiin auki. Sitten seuraavana päivänä puheenjohtajakokous päätti tällais, perustaa tällaisen valiokuntien puheenjohtajien konferenssin tai, tai, tai yhteenliittymän, jossa koordinoidaan sitten parlamentin osuus tähän EU 20 2020 keskusteluun, joten tällainen äh, valiokuntapuheenjohtajien äh, yhteenliittymä nyt sitten eh, tulee ehdottamaan, miten Euroopan parlamentti järjestäytyy äh, sisäisesti tässä EU 2020 keskustelussa. Tämä tilanne tiedotuksena teille. Tämä oli siis oma ilmoitusluotainen ja sitten lambert halusi pyytää puheenvuoroa tässä vaiheessa. Hiukan epäröiden voin sanoa, että tämä on selvää, että tämä on epäselvää ja on aika kummallista, että kun nyt uudelleen neuvosto ja komissio aloittavat niin, että me vain hyväksymme nämä rajoitukset. Ja aivan kuten aikaisemmin kun on käynyt, niin meidän on täytynyt valmistella päätöslauselmaamme tässä viime täysistuntoa silmällä pitäen. Ja kuten aiemmin on jo sanottu, jos nyt muistan hyvin, niin mehän lähetimme kirjeen valiokunnastamme, että halusimme tavanomaisen valmistautumisen ja kannan äh, valiokunnalta. Ja tätä ei voida hyväksyä tätä tapaa, joten tämä, kuin tämä etenee nyt. Ja jos tässä nyt on mitään uutta valmisteluun liittyvää innovatiivisuutta, niin miksi parlamentti on käyttänyt kaksi päivää tämänlaiseen asiaan uusi menettelytapa ja niin poispäin. Tietystikin valiokuntien puheenjohtajat kokoontuvat yhteen, mutta ei, ei tämä voi olla se tapa, millä me ajattelemme, ja tämä on täysin tarpeetonta. Minkä takia ei sitten lähdetä keksimään aivan uutta menettelytapaa, jotta oltaisiin joustavampia? Kahden päivän valmistelut ja sen jälkeen päätöslauselma. Tämä on todella aika rajoitettua. Ja haluan vielä sanoa, että uskotteko todella, että EU 2020-strategia tuo lisää sitoumusta ja johdonmukaisuutta EUn ja kansallisvaltioiden välillä, kuten aiemmin kävi, kun ajateltiin avointa koordinaation menetelmää, jos ei tätä paremmin valmistella. No ei, ihan sama juttu. Seinä lähdetään ja sitten myöhemmin tehdään varmasti näitä lainsäädäntöehdotuksia ja sitten me taas äh, jumiutamme, niin tämä on huono alku. Ehkä voidaan olla luovempia. Otetaan kaksi päivää, ehkä pari kolme päivää esityslistalle. En tiedä, onko kollegoilla muita ajatuksia. Tämä ei heijastele hyvää äh, tasapainoa sen kanssa, mitä haluamme kohesion osalta tehdä seuraavuosien aikana. Ja tämä on äh, avaininstrumentti instrumentti No, tämä minä halusin sanoa. Kiitos Lambert. Onko muu, kenelläkään muulla mitään sanottavaa? Kyllä me palaamme tähän kohdassa 13 huomenna, kun saamme kohesiopolitiikka lausunnon käsiteltäväksi, mutta tiedoksi vain että olen pyytänyt valiokuntien puheenjohtajien konferenssia tai muuttamaan otsikkoa, eikä pelkästään kohesiopolitiikka, puhumaan kohesiopolitiikasta ja Lissabonin tavoitteista, vaan myös EU 2020 strategiasta. Ja nyt puheenjohtajat ovat hyväksyneet tämän ja nyt pyydämme puheenjohtajakokoukselta vielä vahvistusta niin, että tämä lausunto tai mietintö vaihtaisi nimeään. Joten tästä asiasta todennäköisesti pystytään täysistunnossa myös käymään äh, keskustelua vielä. Ja minä äh, valiokuntien puheenjohtajille viime viikolla viestitin äh, siitä, miten meidän pitää organisoitua tämän EU 2020 strategian käsittelyssä, käsittelyn osalta. Mutta tällä hetkellä, Jan Albrecht. I'm late, so maybe I, I repeat. Toivottavasti nyt toista jo sanottua, kun tuli myöhässä, mutta lyhyt kommentti. Tutustuin viimeisimpään strategian 2020 varsin tarkkaan. On variteltava, että tässä nyt Eurooppa neuvosto ikään kuin omistaa tämän. Ja sitten kysymys kuuluu, mikä on Euroopan parlamentin rooli? On valmistella lainsäädäntöä eh, strategiaa varten, mutta omistajuus ikään kuin kuuluu Euroopan neuvostolle – ja siksi ilmeisesti on saatu tieto siitä, että kesäkuussa Euroopan neuvosto asian hyväksyy. Ja tämä seikka on muistettava ja tämä myös tekstissä esiin tuodaan. Me palaamme tähän keskusteluun, kuten sanoin, myöhemmässä vaiheessa, koska en usko, että me voimme hyväksyä tietyjä lähestymistapoja varsinkin sitä, miten käsitellään parlamenttia tässä yhteydessä. Sitten on lainsäädäntötyön lisäksi on vielä EU 2020 strategian edistäminen suhteessa kansallisiin parlamentteihin. Mutta eh, kyllä perustamissopimus antaa meille vähän muutakin roolia tällä hetkellä. Jos on vielä kommentteja tästä, niin käydään ne myöhemmin. Mutta seuraavana nyt ensimmäinen mietintöluonnos käsittelyssä Mihail Tremopulos. Oletko täällä? Et ole täällä edessä, mutta oletpa ainakin tässä kasvojeni alla. Kuten tiedätte, niin tätä keskustelua käydään siis mietintöluonnoksesta. Meille tulee aikaraja myös tarkistuksen esittämiselle, mutta tässä vaiheessa Mikael esittelee aiheen. Kiitos rouva puheenjohtaja. Rakat kollegat, kuten tiedätte, komissio on hyväksynyt vuonna 2005 aloitteen eurooppalaisesta tai eurooppalaisen aloitteen ää, avoimuudesta. Ja sitten vuonna 2006 julkaistiin vihreä kirja. Kysymys on siis eurooppalaisen hallinnoinnin vastuusta ja julkisten tietojen jakamisesta, kun kysymys on edun saajista. Euroopan unionissa. Mitä tulee sitten edun äh, rakennerahastojen ja rahastojen edunsaajien julkaisemiseen, niin nämä tiedot äh, määritellään komission asetuksessa, jossa luodaan säännöt äh, rakennerahastoja silmällä pitäen artikla 7 kohta 2d vaatii, että että tiedot julkaistaan. Kolmen tyyppiset tiedot. Ensinnäkin edunsaajien luettelo, toiseksi yritysten äh, nimet ja kolmanneksi se, kuinka paljon julkista rahoitusta on annettu yrityksille. Ja tässä on paljon eroavaisuuksia kuitenkin jäsenvaltioiden kesken ja äh, hallintoviranomaiset, mitä tulee näiden äh, minimivaatimusten tulkintaan, mitä tulee tähän eurooppalaiseen avoimuusaloitteeseen niin tämä heijastelee sitä, että eroavaisuuksia on myöskin, kun ajatellaan hallinnollista kapasiteettia tai kulttuurisia tai hallinnollisia perinteitä, erilaisia mentaliteetteja. Ja nämä erilaiset lähestymistavat tietysti ovat tulleet mahdolliseksi, kun meillä on aika joustava juridinen puitteisto, joka pohjalta nämä edunsaajatiedot on julkaistava. Komissio rajoittaa oman roolinsa siihen, että se tekee ehdotuksen tavoitteellisesta mallista siitä, kuinka nämä tiedot julkaistaan. Ja toisekseen se eh, myöskin eh, jos, eh, tai antaa Euroopan unionin kansalaisille aluepolitiikan pääosaston kautta tietoja sähköisesti jäsenvaltioista ja myöskin antaa tietoja eri osastoille, jotka myöskin sitten edelleen liittyvät näihin edunsaajiin, jotka saavat siis tiettyjä rahasummia kohesio- ja rakennerahastoista. Ja tämä tietysti kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaisen toimivaltaan ja äh, näin hallinnointiviranomaiset ovat tässä avainroolissa. Äh, eroavaisuudet äh, siinä, kuinka esitetään tai kuinka tiedot siirretään, ne eivät ole luvallisia. Ja, anteeksi, siis ei ole mahdollista tehdä todellista vertailua EU-tasolle, jotta tähän voitaisiin reagoida. Ehdotan, ehdotan mietinnössäni, että komissio ja jäsenvaltiot todella tekisivät näistä tietokannosta täysin yhteen sopivat. Tällä tavalla olisi helpompi saada Euroopan laajuinen kuva siitä, mitä ehdot esitetään. Ja olisi myöskin mielenkiintoista katsoa tätä asiaa paikallistasolla. Ja uskon, että tätä voitaisiin käyttää myöskin kahdella kielellä, esimerkiksi englanniksi ja paikallisella kielellä. Ja vaikkakaan yksikään jäsenvaltio ei eh, ilmoita vähempää tietoja kuin eh, mitä on määritelty noissa minimivaatimuksissa, niin jotkut jäsenvaltiot ehm, eh, valitsevat kenties, että ne ilmoittavat lisätietoja, esimerkiksi vaikkapa ohjelmien tavoite, kohderyhmät, yhteisön rahastot, mutta tämä ei ole kuitenkaan juridisen puitteista määrittelemä vaatimus. Tässä mietintöluonnoksessa korostetaan sitä, että tietojen hyödyllisyys hyödyllisyyttä on parannettava niin sisällöllisesti kuin myöskin niiden esitystavan osalta. Ja komissio onkin Äh, määritellyt paljon yksityiskohtaisemman muodon, jotta määriteltäisiin rakenteet ja äh, muodot, kuinka nämä ilmoitettavat tiedot on sitten esitettävä. Ja äh, varmasti tietysti tiedon vaihtojärjestelmän laatuakin voitaisiin parastaa ainakin komission pääosastot, jotka ovat toimivaltaisia tässä. Jäsenvaltiot voivat jakaa tietenkin sääntöjä ja myöskin käytössä olevia käytäntöjä. Ja tässä myöskin vedotaan siihen, että myöskin muita tietoja voitaisiin lisätä ja antaa kun edunsaajien luettelo julkaistaan, kuten esimerkiksi vaikkapa heidän sijaintinsa ja samoin, samoin myöskin kuvaukset hankkeessa mukana olevista kumppaneista. Sitten avoimuus. Se on perustavanlaatuinen elementti, mutta jotkut sanovat, että eh, taloudelliset tavoitteet joita äh, tästä paremmasta äh, ehdotuksesta voitaisiin saada, eivät ole välttämättä parempia. Ja äh, senpä takia tarkoituksena on vain se, että Euroopan unioni voi olla tässä sisältökeskustelussa mukana, jossa kyse on siitä, kuinka paremmin jaetaan veronmaksajien rahaa. Ja tämä tietysti on tarpeellista, jos halutaan todellista demokratiaa ja demokratian toteuttamista. Jos halutaan todellista poliittista yhteneväisyyttä ja koheisiota vuoden 2013 jälkeen, niin otettava huomioon se seikka, että on noudatettava tätä avoimuusaloitetta. Mitä tulee tähän keskitettyyn hallintajärjestelmään, tietojen antaminen on todella koko hyvän tietojen vaihdon kulmakivi, koska se vaikuttaa voimakkaasti sen toimeenpanoon. Artiklassa 69 sanotaan, että jäsenvaltioiden ja toimen mielipideohjelmien viranomaisten täytyy sopia yhteisrahoitetuista ohjelmista ja toimista. Ja nämä tiedot tietystikin on kohdistettu edunsaajille ja kansalaisille ja tavoitteena on, että voidaan ehdot, esittää se, että tarkoituksena on EU-ssa tavoitteena taata avoimuus. Ja ä, tarkoitus on myöskin luoda tiedonvaihdon verkosto ä, asian osaisten hallintaviranomaisten välillä, Ja senpä takia onkin jo luotu Inform, Inform-verkosto aluekehitysrahaston puitteissa. Ja Euroopan unionin tasolla on myöskin toteutettu neuvoantava rakenne komission sisällä. Tämä vahvistaa tietojen vaihtoa eri rakennerahastojen välillä ja se vahvistaa myöskin kansallista yhteistyötä ja edistää samalla rakenteellisen rahoituksen auttamista. Mitä tai kun tämä verkosto sitten on luotu, niin sen myötä komissio on hyväksynyt myöskin sellaisen lähestymistavan, jonka puitteissa on tarkoitus vahvistaa avoimuutta, eikä ole päätetty millään lailla asetuksella määrätä sitä, mitä hallintaviranomaisten täytyy tehdä. No, tässä ehdotuksessa minä komissiota pyydän täsmentämään sitä, millä tavalla nämä avoimuusaloitteet voitaisiin soveltaa, miten niitä voitaisiin soveltaa käytännössä operatiivisessa mielessä eri ohjelmien puitteissa eri toimenpiteohjelmien puitteissa. Ja lisäksi haluan korostaa sitä, kuinka tärkeää on todella jakaa tietoa kunnolla jäsenvaltioille tämän valvontajärjestelmän puitteissa ja on myöskin tarpeen luoda siteet toisaalta äh, avoimuusaloitteen välille ja toisaalta taloudellisen valvonnan välille sekä myöskin näiden sähköisten mekanismien välille. Ja toistan, että Euroopan parlamentti on jo ottanut kantaa päätöslauselmassaan äh, viime 2008 äh, helmikuuta avoimuuteen, mitä tulee taloudellisiin kysymyksiin. Ja parlamentti totesi tuolloin, että mahdollisimman suuri avoimuus, mitä tulee Euroopan unionin hallinnoimiin pääomiin ja jäsenvaltioiden hallinnoimiin pääomiin, on hyvä juttu. Tiedon hallussa pitu eri maksuista. Tietysti on hyvä selvittää myöskin tämän avoimuusasian puitteissa. Komissio on kehottanut, että toimittaisiin tiukemmin, mitä tulee tiedon vaihdon vaatimuksiin. Ja itse asiassa tätä varten voidaankin käyttää hyväksi sellaista lähestymistapaa, jonka myötä voidaan nimetä ja nolata ne, jotka näitä sääntöjä eivät noudata. Ja on myös hyvin tärkeää, että voidaan vaikuttaa niihin sääntöihin, joiden pohjalta avoin kumppanuus luodaan jo niin alku- kuin loppuvaiheessakin tuossa ohjelmoinnissa. Ja eh, tällä tavalla voidaan lisätä avoimuutta, eh, tehokkuutta, eh, vastuullisuutta ja legitimiteettiä kaikissa suunnittelun eri vaiheissa ja soveltamisessa. Tässä mietintöluonnoksessa myöskin pyydetään, että jäsenvaltiot ja että hallinnointiviranomaiset myöskin ja äh, kaikki asian osaiset olisivat mahdollisimman paljon mukana tässä ja että heillä olisi pääsy kaikkiin mahdollisiin asian mukaisiin asiakirjoihin, joita he voisivat käyttää omia tietojansa ja hyötyä toisten kokemuksesta. Ja tämä kumppanuus varmasti tietysti parantaa ohjelmien tehokkuutta, mutta se myöskin antaa hallinnointiviranomaisille paremman mahdollisuuden saada käyttöönsä tietoja maantieteellisten kriteereiden mukaisesti, joita voidaan varmasti käyttää, jotta voidaan parantaa eri tietojen täsmällisyyttä. Aina on paikallaan tietysti myöskin parantaa työn laatua ja varojen käyttöastetta. Tällä tavalla voidaan myöskin parantaa vastuullisuutta ja erityisesti siinä mielessä, että tämä kumppanuus mahdollistaa sen, että voidaan vahvistaa vastuuta artiklassa 11 yleisasetuksessa rakennerahastoista vaaditaan, että suunnittelun eri vaiheissa tarvitaan tätä kumppanuutta aina siihen saakka, kun lähdetään sitten viimoin eri toimenpideohjelmia arvioimaan. Ja näin, on, näin ollen tämän asetuksen pohjalta ja kumppanuus artiklan pohjalta. Tässä ei paljonkaan puhuta äh, kumppanuudesta tai kumppaneista eri yksiköissä. Eikä anneta myöskään mitään suuntaviiva, jotka olisivat pakottavia äh, tämän kumppanuuden osalta. Ja äh, näin ollen siis artikla 11 noudattamisen tulkinta annetaan jäsenvaltioiden viranomaisille ja kumppanuuden toteuttaminen tietysti riippuu kansallisista perinteistä ja käytännöistä. Ja tietysti myöskin kansallisista huonoista käytännöistä. Komission rooli on vähän liian passiivinen tässä, ja tämä tietysti rajoittaa sen havainnointimahdollisuuksia, ja sen takia pyytäisinkin, että komissiolle annettaisiin enemmän suuntaviivoja sen suhteen, kuinka kumppanuuslauseketta käytännössä toteutetaan nykyisissä ohjelmissa äh, ja äh, myös tulevissa äh, lainsäädäntöteksteissä. Ja tässä pyydetään myös, että saataisiin parempia tietoja kumppani elimiltä ja että myöskin voitaisiin käyttää hyväksi teknistä apua, jotta voitaisiin auttaa kumppanuutta muun muassa sillä tavalla, äh, että äh, nämä kumppanielimet voisivat osallistua äh, sellaisiin tapahtumiin, joita kenties järjestetään tältä osin. Ja tässä mietintöluonnoksessa myöskin korostan sitä, että nämä minimivaatimukset kuulemisen osalta ovat sellainen elementti, jotka edistävät avoimuutta. Ja jos nyt sitten aivan oikein kyselemme tässä jäsenvaltioiden avoimuuden perään kohesiopolitiikan saralla, niin silloin Euroopan unionin instituutioiden tietysti myöskin täytyy olla avoimia. Siis voimme todeta, että riittävästi ei ole ennalta alaisevaa tietoa, kun ajatellaan suurten hankkeiden rahoitusta ja samalla puuttuu myöskin avoimuutta ja tämä pitäisi parantaa. Sitten artiklassa 41 yleisasetuksessa rakennerahastoista. Tässä komissio voisi hylätä suuret tärkeät ohjelmat, joita jäsenvaltiot asettavat Tämä tietysti kysymys on siitä, että että tässä on 25 äh, ja 50 miljoonaa euroa äh, kynnyksinä äh, rajoina ja tietojen levittäminen näistä tärkeistä hankkeista, erityisesti niiden rahoituksen päätöstä ennalta edeltävästi on asia, joka kuuluu tietysti myöskin kansainvälisille rahoituslaitoksille, kuten vaikkapa eurooppalaiselle EIPille tai Maailmanpankille ja tietysti Valitettavasti komissio ei tässä asiassa millään lailla ole poikkeus, mutta ei ole mitään syytä, minkä takia näitä avoimuuden normeja ja sääntöjä ei pitäisi asettaa samalle tasolle kuin EIPssä tai Maailmanpankissa. Senpä takia kaikki tiedot pitäisi julkaista netissä mukaan lukien se, että Tämä mahdollisimman nopeasti myöskin näihin töihin pitäisi päästä käsiksi. Ja tietysti kun valtio pyytää rahoitusta jäsenvaltiolta, ähm, niin silloin kaikki täytyy ottaa huomioon, erityisesti rahoitusta silmällä pitäen. Ja tässä komission nettisivulla pitäisi voida myöskin esittää huomiota näistä hankkeista. Ja tällä tavalla komissio voisi eh, saada äh, paljon tietolähteitä äh, käyttöönsä eh, näiden suunniteltujen hankkeiden osalta. Ja tällä tavalla sitten äh, voitaisiin paremmin äh, saada hyödyllistä äh, tietoa ja tämä tietysti kansalaisilta. Rakkaat kollegat, toivon mukaan tämän mietinnön myötä voin antaa korteni kekoon paremman avoimuuden ja suuremman avoimuuden aikaansaamiseksi ja vahvistaa Euroopan unionin instituutioiden roolia kansalaisten silmissä. Kiitos. Meillä ei hirveästi ole aikaa ja kahdeksan puheenvuoropyyntöä, joten pyytäisin puheenvuorossa kuria entistä enemmän. Rova Kristin Tresvart, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Niin kuin tässä juuri kuultiin, avoimuus todellakin on avainkäsite, kun kohesiopolitiikasta puhutaan. Kuten tiedetään, varat muodostavat toiseksi suurimman menoerän yhteisön talousarviosta. Yksi kolmasosa kaikista varoista menee nimenomaan tälle sektorille. Toisaalta ei ole mitään muuta politiikan osa-alaa, eh, jonka kautta ihmiset kokisivat, jonka ihmiset kokisivat niin suoraan kuin tämän kohesiopolitiikan. Ja niin meillä vastuutahona ei ole varaa siihen, että kansalaisille syntyisi vaikutelma, ettei kukaan tiedä, mihin varat ja rahat menevät. Juuri tämän vuoksi eh, rakenteellisessa tuessa tarvitaan avoimuutta, jos missä. Me sosiaalidemokraatit olemme sitä mieltä, että esittelijä Katri Mopulus on laatinut varsin tasapainoisen esityksen. Sosiaalidemokraatit tietävät, että eh, tukien saajat tahoina ovat varsin erilaisia ja eroja on myöskin kovasti maakohtaisesti. Ja tietokannat, joita jäsenmailla on käytössään, eh, niitä ei ole välttämättä kehitelty parhaalla mahdollisella tavalla. Ja siksi tarvittaisiin yhtenäistä tietokantamallia, jotta avoimuuteen päästäisiin. Olisi myöskin hyvä, jos toimittaisin siten, että tietoa esitettäisi pelkästään kulloisenkin maan kielellä, vaan tämän lisäksi eh, ainakin myös englanniksi. Tämä myöskin lisäisi avoimuutta. Mitä sitten tulee artiklan 12, naming and shaming kohta. Tässä me olemme hieman eri mieltä kuin esittelijä. Olen itse opettaja koulutukseltani. Niin ja pedagogian sektorilla eh, ei ihan näin periaatteen lähdetä liikkeelle, vaan nimenomaan menestystä saadaan aikaan toisella tavalla. Eli eh, katsotaan, että tällä tavalla menetellen ei saada aikaan hyviä tuloksia. Tietysti on perusteltua sanoa, että tarvitaan avoimuutta ja periaatetta sinällään kyllä tuemme, mutta se ei saa johtaa siihen, että tulla, joudutaan tällaisen ikään kuin noita vainoihin. Me emme ole mikään moraalinen instanssi, e, joka e, e, toimii karttakeppinä jäsenmaille naming and shaming periaatteiden pohjalta, varsinkin kun ajatellaan kuinka monimutkainen tämä asia on ja mikä on hyväksyttävyyden taso, niin näin ei kannattaisi toimia. Eli me sosiaalidemokraatit olemme sitä mieltä muutoin kyllä, että tämä esitys on varsin hyvä ja tasapainoinen. Tarkistusehdotukset tulemme esittämään ihan muutaman päivän kuluessa. Kiitos. Very much. The next speaker is Sofia. Kiitos Sofia niin seuraavaksi. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä haluaisin ensinnäkin onnitella kollegan työstä tämän hyvän mietinnön valmistelussa. Ja varmasti tämä tahto lisätä avoimuutta aluepolitiikassa on erittäin kiitettävä tavoite. Kuitenkin täytyy olla huolellinen, että tätä tavoitetta pyrkiessämme emme nyt sitten uhraa muita kohesiopolitiikan tekijöitä. Jotkut ehdotukset ovat hyvinkin raskaita täytäntöönpannoja. Edellisessä työssäni minä jouduin täytäntöönpanemaan aluepolitiikkaa Ranskassa ja voin varmistaa, että hallintoviranomaiset ja valvontaviranomaiset pitävät näitä säädöksiä jos tällaisenaan hyvinkin raskaina. Ja tämmöinen imago, joka tästä nyt sitten ei oikeastaan vastaa sitä, mitä kohesiopolitiikka sitten pystyy tarjoamaan alueelle. Ja senpä takia tämmöinen ylimääräinen raskaus ja monimutkaisuus vaikeuttaa kohesiopolitiikan täytäntöön toimeenpanoa käytännön tasolla jokapäiväisessä elämässä ja hyvin nopeasti, koska aika, aika on niin vähän, mutta puhun esittelijän kanssa sitten kahden kesken. Osittain siis täällä on liian raskaita täytäntöönpanoedellytyksiä, esimerkiksi kun pyytätte sitä, että pitää kohdassa viisi sitä, että mainitaan nämä paikat, kaikki tiedot, rahoitusmuodot kaikista projekteista erikseen. Tämä on aika raskasta ja kun puhutte siitä kohdassa se, että jäsenvaltiot antavat riittävästi tietoa, jotta pystyttäisiin valvomaan tietyssä ajan, ää, tietyn tietyssä ajassa näitä. Nämä varmasti ehkä tuovat lisää tietoa, mutta tehokkuus vähenee ja ne itse asiassa nykyisen päälle asettavat vielä liikaa vaatimuksia, joka vain vaikeuttaa täytäntöönpanoa. Thank you, Madam Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti vain, koska kuten sanoitte, niin meillä on vähän aikatauluongelmia, mutta haluaisin kommentoida äh, esittelijälle joitakin seikkoja. Kysymys on balanssista avoimuutta ilman, että tulee liikaa taakkaa, mutta uskon, että se tapa, jolla etenemme yksinkertaistamisessa, niin ehkä siinä voimme tämän tasapainon löytää. Ja olen samaa mieltä siinä, että avoimuus tavallaan on aivan välttämätöntä äh, hyvälle toimeenpanolle, koska sehän tekee koko prosessista helpompaa seurata ja äh, se johtaa todennäköisesti parempaan valvontaan ja vähempiin epäsäännönmukaisuuksiin. Ja mitä sitten jo muut kollegat tässä ovat sanoneet, niin me tarvitsemme todella sitä, että kohdallisuuspolitiikasta tulee näkyvämpää. Ja tärkeää tietysti on myöskin se, että keskitytään siihen, että erityisesti uusissa jäsenvaltioissa tieto on myös hyvin välttämätöntä, jos ajatellaan sitä, kuinka yleisesti sitä käytetään näissä hakkeissa ja tietysti myöskin tiettyjen maiden rahojen käyttökapasiteetti on otettava huomioon niin, että kun ajatellaan lopullisia loppukäyttäjien edunsaajia, niin tarvitaan tietysti äh, johdonmukaista lähestymistapaa tähän koko politiikkaan. Ja haluaisin vielä lyhyesti mainita, että ehkä, ja tämä tuli jo mainittuakin, äh, mutta ei äh, yhteyden sillä tavalla kuin minä olisin ehkä halunnut sen mainittavan, mitä tulee näihin Euroopan sosiaalirahasto-ohjelmiin. Mehän tiedämme, että ne ovat varsin tärkeitä ja tämä rahasto osaltaan tietysti vaikuttaa voimakkaasti näihin kohdallisuuspolitiikan tavoitteisiin ja antaa oman osansa. Sen pitäisi olla myöskin tältä osin sovellettavissa, kun ajatellaan tätä kriisiaikaa, niin meidän pitäisi saada parempia tuloksia tästä politiikasta. Uh, thank you, Madam Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Pari kommenttia ja sitten kysymys esittelijälle. Viime kerran, kun olin parlamentissa käsittelemässä avoimuuskysymyksiä eri valiokunnassa tuolloin, niin sanoisin, että on kysymyksiä, joissa yhteisiä asioita on ratkaistava ja esittelijän kannattaisi tässä mietinnössä nimenomaan tarkastella tarkkaan tätäkin aspektia. Kuitenkin, niin kuin esittelijä kertoikin, ongelmat, joita päätöksentekomenettelyyn liittyy, kun puhutaan rakenne- ja kohesio politiikasta, niin tämä pitää kyllä paikkaansa, jos tarkastellaan käytännön yksityiskohtia jäsenmaatasolla, eh, virastotasolla ja sitten myöskin EU-tasolla. Ja se ala, jota itse edustan, on kärsinyt kovastikin ongelmista nimenomaan liittyen avoimuuteen sen suhteen, miten päätökset eri hankkeiden osalta tehtiin. Ei meidän tule nyt piilotella tätä asiaa ja esittää nämä vaatimukset jäsenmaille, komissiolle ja ehkä vastaanottaville tahoille myöskin. Ja Sosiaalidemokraatin jäsenistä yksi viittasikin siihen, että Neiman shame ei tässä ole pointtina, kun virheitä tapahtuu, mutta minä vähän olen eri mieltä. Kyllä, tulee asiat tuoda esille, jos hallitukset, komissio tai paikallistaso toimii jotenkin väärin, niin kyllä meidän tulee uskaltaa asia esiin tuoda tässä joku totesi, että tämä on vähän raskasta, mutta sitähän sen tulee ollakin, koska tässä toimitaan veromaksajien varoilla. Ja tällöin veronmaksajilla, julkisuudella on oikeus tietää, mihin heidän rahansa menevät. Ja niin kuin esittelijä ehdottaakin, katsoisin, että lähestymistapa on aivan oikea ja sopiva nimenomaan avoimuusaloitteen suhteen. Ja tässä on sitten kuitenkin ehkä yksi eh, virhe. Tässä mietinnössä nyt tarkastellaan prosesseja eh, kun lähdetään liikkeelle varojen jakamisesta siihen vaiheeseen, kun hanke on saatettu päätökseen, miten sitä sitten arvioidaan ja miten rahoitukselliset yksityiskohdat sitten julkaistaan. Mutta tässä on puutteena mielestäni se, että varsin varhaisessa vaiheessa mennään vikaan. Viime kaudella nimenomaan louppauskysymykseen kiinnitettiin huomiota ja minäkin mielelläni haluaisin, että tässä esityksessä komission jäsenmaat ja myöskin virastot, jotka toimivat jäsenmaiden puolesta julkaisisivat luettelon luetteloista, jotka toimivat eh, hankeloppaajina, jotta julkisuudessa tiedettäisiin jo alkuvaiheessa, kuka vie eteenpäin mitäkin hanketta. Vähän yllättäviäkin tuloksia saatettaisiin saada. Ja kysyisinkin esittelijältä, mitä mieltä hän olisi, jos tämän tyyppinen muutos tekstiin tehtäisiin. Eli julkisuus kaikilla tahoilla senkin suhteen, ketkä loppaavat näitä hankkeita ja pyrkivät niitä eteenpäin viemään. Angurakis, please. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että herra Dremopuloksen äh, äh, mietintö on erittäin mielenkiintoinen, mutta en ole ihan varma, noudattaako se otsikkoa. Otsikko pitäisi ehkä muuttaa sisällön mukaiseksi vähän tuntuu siltä, että nämä kaikki ehdotukset eivät auta avoimuuden kehittämisessä. Nimittäin tässä on ehkä parempia tiedon äh, esitystapoja äh, Euroopan ohjelmista. Se olisi ehkä parempi otsikko. Mutta kyllä täällä oikeita ongelmia on nimetty, mutta en ole varma, että tämä avoimuuskysymys nyt näillä äh, keinoin voidaan parantaa varsinkin se, miten esimerkiksi tietokantoja yhdenmukaistamalla parannettaisiin asioiden avoimuutta. Eikö se on kysymys, siinähän on kysymys vain asioiden esitystavasta ja muodosta. Ja tämä johtaa aikalaisen teknokraattiseen lähestymistapaan. Minun maassani ongelmat ovat ne, että on olemassa kaiken näköisiä komiteoita, joiden tehtävänä on hyväksyä projekteja, mutta kenelle he vastaavat sitten omista päätöksistään. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Jos ei tällaisesta saa tietoa, niin silloin koko tämä järjestelmä heikkenee, koska isot päätökset ohjelmien hyväksymisestä ja ohjelmien hautaamisesta tehdään sitten jossain ihan muualla. Olisi mielenkiintoista katsoa myös sitä, mitä tapahtuu yksittäisissä maissa. Ainakin meillä Kreikassa on ollut suuria skandaaleita, mutta ei kukaan joudu kuitenkaan telkien taakse niistä. Luonnollisesti niin kauan kuin tällaista tapahtuu ja kun on tämän tyyppistä filunkia, joita ei missään vaiheessa tuoda lehdistöön, niin, niin silloin tämä, nämäkään ehdotukset eivät avoimuutta auta. Tässä on puhuttu esimerkiksi viranomais, viranomaistiedosta, joka olisi luotettavaa. Tämäkin on aika subjektiivinen tapa sanoa, miten viranomaistieto tai miten luotettavaa tieto tällä hetkellä on, edes viranomaistieto. Ja esimerkiksi hinnoista, joita, hinnoista, joita, joita, joita toimittajat laskuttavat, niitä on muutettu ja, ja paisuteltu, eikä niistä, niiden todellisia taustoja tiedä. Joten en tässä aio edes ehdottaa, että minulla olisi kaikki eh, eh, ratkaisut, mutta tässä on kyse kuitenkin suurista, suurhankkeista. Ja meidän, meillä eh, suurhankkeet esimerkiksi osoittavat näillä, näillä tauluilla, että tänne on rakennerahastosta rahoitettu, mutta ei tiedetä sitten, mikä siellä takana on. Kiitos. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minäkin haluan äh, kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Rakkaat kollegat, epäilystäkään ei ole siitä, etteikö avoimuuden lisääminen olisi hyvä asia äh, työiden toteuttamiselle, hallinnoinnille, kun käytetään yhteisön rahoja, mutta on muistettava kuitenkin, mitä tässä oikein haetaan. Ja tämä on tietysti vaikea, Tarkoitus on saada hyvä tasapaino toisaalta äh, sen välille, mitä komissio tekee äh, hyvän äh, taloushallinnon toteuttamiseksi ja toisaalta taas sen välille, että yksinkertaistetaan toisaalta hallinnoinnin sääntöjä jopa parlamentin toteuttaman tutkimuksen pohjalta, jonka aiheena oli juuri tällainen avoimuusaloite, ja kun tiettyjä minimisäännöksiä ei ole, niin tuntuu siltä, että tämä on todella äh, hallinnollisen kapasiteetin puutteisen sidoksissa jäsenvaltiossa, eikä niinkään siihen, että näitä tietoja ei haluta antaa. En lähde nyt toistamaan sitä, mitä kollegat tässä ovat jo sanoneet, että että mm, ehkäpä äh, taakkaa vain lisätään äh, sellaisten hartioille, jotka eivät sitä jaksa kantaa, ja tulee lisää hallinnollisia äh, vaatimuksia, jotka tekevät entistä vaikeammalle pienikokoisille toimijoille tulla tähän mukaan, mutta tämä ei ole ollenkaan kohdallisuuspolitiikan tavoite. Sen takia meidän täytyy taata tietyt vaatimukset sen osalta, äh, kuinka tietoja kohesiopolitiikan puitteissa pitää antaa. Ja meidän ei pidä myöskään äh, tietenkään olla yksinkertaistamisen periaatetta vastaan äh, rakennerahastoissa. Ja puhuja lukee nyt valon nopeudella tekstiä ja tulkien on vaikea pysyä perässä. Kiitokset. Thank you very much. Markus Pieper, please. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietintö voisi olla tällainen virstan pylväs, kun ajatellaan tulevaa toimintaa kohesiopoliittisissa kysymyksissä. Tässä on joitain äärimmäisen hyviä asioita esiin nostettu ja voin puhua omastakin kokemuksesta, koska viime niin vuosina muutaman kollegan kanssa pyrin vertailemaan olemassa olevia tietoja ja hankala homma. Tiedot eivät olleet vertailukelpoisia. Oli vain hankala saada kuva siitä, mitä eri maissa on julkaistu. Jos nyt sanotaan, että halutaan yhtenäistä tapaa, kuinka julkaistaan, esimerkiksi että käytetään englantia kielenä, niin tällöin, hyvät kollegat, ei tarvitse myöskään peistä. Moraalinen instanssi on sitten julkisuus ja tilanne helpottuu. Arviointi sen suhteen, mitä varoilla tehdään, helpottuu. Ja tämä vastaisi myöskin suuntaviivoja, jotka on laadittu. Ja me poliitikkoina voisimme käynnistää itsekin hankkeita ja valvoa niitä. Eli tämän tyyppinen julkaiseminen, julkistaminen on oikein hyvä asia, niin kuin maatalouspolitiikassakin se mahdollistaa eh, sen, että olisi mahdollista valvoa tiettyjä tukialueita myös kohesiopolitiikassa. Mutta jotta tähän päästäisiin, niin meidän on itse tätä haluttava. Eli tähän perusnäkemyksen esityksessä voin yhtyä. Kohta 12 sitten. Ihan näin pitkälle ei kannattaisi mennä kuitenkaan. Ja sitten lopuksi sanoisin, että nyt kannattaa pysyä tiukkoina ja toivoa, että seuraavassa rakennerahastoasetuksessa tämä asia huomioitaisiin. Mehän olemme nyt lainsäädännössä mukana, Euroopan parlamentti siis, ja on tärkeää, että tätä asiaa ei unohdeta, kun rakennerahastoasetuksesta tullaan käymään neuvotteluja. Kiitos. Thank you very much, Ivers Goodmanis. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi asiaa. Ensinnäkin, että tänä päivänä meillä on jo hallintoviranomaisilla vastuu siitä, miten järjestelmä toimii. Joskus, kun katsotaan rahoitukselliselta puolelta, niin ei ole saatu komission hyväksyntää Eh, joidenkin rakennerahastoprojektien osalta ja, ja sen takia ei kannata nyt ehkä päällekkäistä työtä tehdä. Toisaalta kuitenkin tuen tätä internetin käyttöä. Se on ainut väline, joka on hyödyllinen. Ja kolmanneksi, jos katsotaan tätä asiaa juridiselta kannalta, jos ne kulut, jotka tulee maksaa edunsaajille, jotka ovat siis loppu Äh, edunsaajia, niin he voisivat sanoa tai syyttää, että, tai sanoa, että ei näitä kaikkia kuluja pystytty etukäteen arvioimaan. Ja jos heiltä pyytää lisätietoa olemassa olevista, olevasta rahaston käytöstä, niin minun käsittääkseni loppuedunsaajat eivät pysty lisäkustannuksia maksamaan. Jos katsotaan sitten virastoja, jotka ovat tästä Äh, rahastojen käytön, käytöstä vastuussa, niin silloin, jos joku raha voidaan käyttää tiettyyn tarkoitukseen, niin, niin silloin se voidaan vapauttaa, muuten ei. En usko, että komissiolla on riittävästi resursseja tällaisen sähköisen järjestelmän laatimiseksi oman kotisivustonsa lisäksi. Tällainen verkosto, jossa komistio, se on sivulta, päästäisiin linkkien kautta sitten näihin kansallisiin, kansallisiin viranomaisiin ja sieltä sitten ohjelmien kautta, toimenpideohjelmien kautta loppuedunsaajiin. Haluaisin tässä vain korostaa sitä, että käytetäänkö tai sovelletaanko tätä vain lopputuotteisiin vai, tai loppu, loppuun saatettiin, saatettuihin projekteihin vai sellaisiin, jotka ovat käynnissä kannattaa olla varovainen, koska sitten saattaa syntyä sellainen tilanne, jossa päätöslausuma hyväksytään sitä täytäntöönpanna ja sitten saadaan heti vastuu, että niin, että ei me voitu suunnitella tällaista, minkä takia tällaista, tällaista lisäkustannuksista ei sitten saisi tukea. Joten veronmaksajien rahan käyttö on tietenkin ongelmallista, mutta kyllä etukäteen pitää pystyä arvioimaan. Ja viimeis, viimeisin, viimeinen kohta minä on, olen lukenut semmoisen keskeneräisen tutkimuksen, joka tehtiin DG Regin toimeksiannosta ja tilintarkastustuomioistuimen pyynnöstä. Jossakin maissa nimittäin sähköiset järjestelmät, joita, jotka tietysti on olemassa, jotta voidaan katsoa, miten maksut on jaettu. Ja nämä järjestelmät eivät toimi. Joissakin maissa tällainen järjestelmä siis jäädytti maksut useiksi kuukausiksi. Mm, ja nyt sitten eh, en tiedä, miten tällaiseen pitäisi lähestyä, joten minä haluaisin tukea tätä mietintöä internetin käytön eh, osalta ja sitten, että katsotaan tätä lopputuotetta tai loppuun saatettua projektia. Silloin on aika helppoa saada tietoa virastotasolta. Jos tätä ei edellytetä sitten loppuedunsaajilta, niin silloin saattaa syntyä juridisia ongelmia. Ja jonkunnäköinen siirtymäkausi pitää täytäntöönpanolakin olla, koska en usko, että on mahdollista antaa tällaista lisää avoimu- tai edellyttää lisää avoimuutta päivästä to- seuraavaan. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Három Arvoisa puheenjohtaja, rakkaat kollegat, kolme huomiota. Ensinnäkin eh, eh, Haluan onnitella esittelijää erittäin arvokkaasta mietinnöstä ja äh, uskon, että nämä jo kuullut näkemykset entisestään rikastuttavat tämän mietinnön lopullista vuoromuotoa. muotoa. Ja haluaisin sanoa, että minusta kyse on asiasta, joka on vieläkin tärkeämpi kuin mitä tähän mennessä on korostettu, koska, koska kysymys on asiasta, jonka kautta ihmisiä, kansalaisia tiedotetaan äh, niistä näkemyksistä, jotka ovat tiettyyn mielestä parhaimpia mahdollisuuksia tai äh, myöskin edistetään sellaisia hienoja asioita kuin avoimuus, tiedonsaanti, mahdollisimman avoin äh, tiedonsaanti EU-hankkeesta, mutta ihmiset eivät kuitenkaan varmasti tunne enää, että nämä asiat ovat kaukaisia heistä tai että he eivät enää saa riittävästi tietoja tai eivät ole täysin pimennossa siitä, mitä päätöksenteon suhteen tapahtuu. Tästä todella on kysymys. Valitetaan, että Euroopan unioni on liian kaukana ihmisistä ja että e, nyt meillä on tässä todella mahdollisuus lähentää itseämme kansalaisiin, tartummeko tähän tilaisuuteen vai emme. Ja senpä takia haluan mainita kaksi seikkaa. Ensinnäkin meidän pitää välttää sitä virhettä, että että tiedon äh, määrä, joka nyt sysätään kansalaisten äh, hartioille, että sitä ei ainakaan lisättäisi. Asiantuntijat ovat tulleet siihen tulokseen, että kun ajatellaan tätä mediatisoitua massayhteiskuntaa, niin ihmiset saavat enemmän kuin tuhat eri äh, tietoa uutisista per päivä ja Kysymys on kenties vaikkapa radiouutisesta, jostain lehtiartikkelista tai jostakin liikenteeseen työstä tiedoista. Ja pari päivää myöhemmin keskimääräinen kansalainen, keskivertokansalainen varmasti muistaa vain neljä tietoa näistä tuhannesta tiedosta. Ja äh, kenties äh, saattaa olla, että kaikkien päälle jääneen tieto liittyy vaikkapa Coca-Cola, niin että meillä on tässä itse asiassa 40 tietoa jää siis kansalaisen mieleen. Meillä on tässä nyt sitten aika paljon kilpailua, jos haluamme tietoa ihmisille antaa. Ja me annamme tietysti toissijaista tietoa meidän näistä vaikeasti ymmärrettävistä projekteistamme, joita on vaikea myöskin hallinnoida. Ja äh, sen takia äh, on hyvin tärkeää, että myöskin tätä tietoa hiukan perataan. Ähm, tietysti äh, voidaan imitoida aina avoimuutta tässä toissijaisessa tiedossa, mutta kysymys ei ole todella mistään todella tärkeästä tiedosta ja jolla olisi mitään merkitystä ihmisille. Ja sen takia olen samaa mieltä siitä esittelijän kanssa, kanssa, että meidän täytyy todella välittää äh, selkeätä äh, johdonmukaista tietoa, jota voidaan verrata aina äh, Kreikasta Saksan kautta Unkariin. Ja toinen niin, äh, sitten liittyy siihen, että mielestäni tämä mietintö on aika tyydyttävä, kun ajatellaan suuria keskeisiä hankkeita ja ohjelmia. Näiden keskeisten hankkeiden tai investointien määritelmä sitä ei tehdä jäsenvaltioiden taholla, vaan Euroopan unionin tasolla. Ja sen takia on vähän vaikea tietää, että mitä tietoa Bryssel oikein antaa ja mitä se päättää. Tietysti Euroopan unionilla on velvoite antaa mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa näistä asioista ja EIP esimerkiksi antaa tietoa jopa ennen kuin tehdään mitään päätöstä lainoista tietyille hankkeille. Ja sen takia yksi EU-elin antaa enemmän tietoa ennen päätöksen tekoa kuin Euroopan unionin kokonaisuudessa. Sen takia meidän pitäisi vaihtaa, muuttaa asennettamme ja ähm, esittää tarkistuksia tätä silmällä pitäen. Haluan kuitenkin äh, vielä kiittää tästä hyvästä mietinnöstä. Mulțumesc, doamna președintă. Trebuie să salut raportul distinsului nostru coleg și să subliniez. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää. Ja tähän alkuun heti korostaa, että tästä on hyvä käydä tällaista hedelmällistä keskustelua, joka on jatkoa viimevuotiselle silloin, kun Jean-Marie Bocui teki oman mietintönsä, jossa puhuttiin eri tasojen hallinnoinnista ja, ja kumppanuudesta. Ei hän myöskään usean tason hallintoa ja, ja kumppanuutta saada aikaan ilman avoimuutta. Ja tämä on tosiaan tärkeä, koska, koska avoimuus on ennalta edellytys vakaudelle ja, ja projektien ennakoimiselle. Ei ennakoimistakaan voi toteuttaa, jos kumppanit eivät tiedä esimerkiksi jonkun projektin rahoituksesta ja rahoittajista. Tämä on hyvin tärkeää nimenomaan, koska eurooppalaiset politiikat ovat muuttumassa, yhteinen talouspolitiikka, eurooppalainen aluepolitiikka. Ja minun maassani vaikka nyt en halua sen kummemmin sitä tässä sen asemaa äh, heikentää. Meillä on avoimuuden puute avu, aluepolitiikassa niin vakava, että äh, Rova Hybner ollessanne äh, aluepolitiikan komissaari, niin te pyysitte Romanian hallitukselta sellaista aluepolitiikkaa, joka paremmin pystyisi hyödyntämään eurooppalaista rahoitusta, mutta koska avoimuutta ei koskaan saatu aikaiseksi, niin koko tämän aluepolitiikan rakenteen muutos tehtiin ilman minkään maailman konsultaatiota, ei poliittisten puolueiden konsultaatiota, ei ollut, ei järjestöjen konsultaatiota. Romanian senaatti hyväksyi päätöksen täysin pimennossa – ulkopuoliselta maailmalta. Siis avoimuus meillä ainakaan Romaniassa ei siitä oikeastaan voi puhua. Me politi- politisoimme tällaisia kysymyksiä ja virkamiehet nimetään täysin poliittisin perustein ja heillä ei ole oikeutta antaa tietoa, edes äh, pakottavia tietoja eteenpäin. Eräs journalisti, lehtimies kysyi maatalousministeriltämme aluekehityspolitiikasta ja ministeri vastasi, että hän joutuu kärsimään seurauksista, jos hän vastaa tällaiseen kysymykseen julkisesti. Joten tällaista ei saataisi tehdä eurooppalaisen kohesiopolitiikan nimissä missään maassa. Joten pidän kollegan mietintöä erinomaisena ja ensimmäisenä meidän pitää laatia kriteerit avoimuudelle, yhtenmukaiset kriteerit, sellaiset säännöt, joita noudatetaan kaikissa maissa. Tarvitsemme aikataulun näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten, jonka jälkeen sitten tulisi seuraamuksia niille, jotka eivät sääntöjä täytäntöönpane. Jos näin ei tapahdu, niin silloin me jätämme väärinkäytöksille vielä tilaa. Ja tämä tietenkin myös vaikuttaa kansalaisiin, koska kansalaiset eivät voisi tietää, mistä esimerkiksi kohesiopolitiikan hyöty tulee miten hän omassa koulussaan tai omassa korttelissaan tai lähisairaalassaan hyötyy eurooppalaisesta kohesiopolitiikasta. Joten Euroopan kohesio menestyy ja, ja vain sitä kautta se saa kansalaisten tuen. Kiitos. Before I ask let's last speaker, just a comment. Kiitos ihan lyhyt kommentti. Kukaan komissiossa ei voi neuvoa jäsenvaltioita poliittisen rakenteen äh, muodostamisesta. Tämä on täysin kansallinen kysymys siis. Josif Naurits. Mulțumesc, doamna președintă. Din ideile care vreau să le enunț, timpul este înaintat, mă opresc uh, doar la una. Haluaisin äh, puhua äh, avoimuusaloitteista. Uskon, että ne aina johtavat parempaan hallinnointiin ja sanoin tämän siksi, että se olisi kaikille selvää, mutta ei pidä unohtaa myöskään seuraavaa seikkaa. Nyt äh, elämme aikoja myöskin täällä parlamentissa, jolloin pyritään yksinkertaistamaan sitä, kuinka rakennerahastoita voi käyttää hyväksi. Ja erityisesti artiklasta 9 kohdasta 9 tässä ehdotuksessa haluaisin puhua. Ja siinä korostetaan sitä, että on tarpeen saada parempaa sääntöjen soveltamista aikaan, jotta siitä hyötyisivät edunsaajat. Ja tarkoituksena on myöskin tietysti pienentää hallinnollista taakkaa. Ja minä toivoisin, että tässä mietinnössä voitaisiin myöskin tällä tavalla sitten toimia, siis että pääsymenettelytapoja pitäisi yksinkertaistaa ja ettei ainakaan mitään lisää hallinnollista taakkaa tulisi liiallisen paperisodan takia, jota jossakin jäsenvaltiossa pitää käydä ja toivon todella, että kyse on yksinkertaistamisesta eikä ainakaan mistään lisämonimutkaisemisesta. Ja ainakin Romanian osalta voin kertoa kollegoille, koska todella Romaniassa on käynnissä kuuleminen ja alueet niitä ei koske, niille ei ole mitään eh, tiettyä eh, alueellista sääntöä. Ja sen takia tämä on hyvin tärkeä eh, etappi. Meillä on sellainen menettelytapa Romaniassa, jos analysoidaan parhaat yksityiskohtaiset säännöt, kuinka voitaisiin alue jakaa aluetasolla. Kiitos. Very much. Uh, European Commission Peter Kiitos komission edustaja Peter Fischer. Puoli minuuttia. Ei kovin paljon, mutta ihan lyhyt vastaus näihin kommentteihin. Okay, thank you very much. Yes. Kiitos. Niin. Kommunikaatio-osastolta kiitokset tästä mielenkiintoisesta mietinnöstä. Se on oikein hyvä ja siinä nimenomaan puhutaan portaalista ja sitten tuen saajien luettelosta. Monet suosituksista, jotka on esitetty, menevät saman suuntaan kuin mitä me olemme pyrkineet esittämään. Tässä mainitsitte myöskin tämän verkoston viestintä viranomaisten osalta. Jotkut näistä kohdista on helpompi täytäntöönpanna kuin toiset, esimerkiksi toisen kielen edistäminen ja että pyydettäisiin hieman lisää tietoja edunsaajista. Mutta niin kuin tässä jotkut puhujista jo totesivat, on olemassa asetus, joka on voimassa nykyisellään, emmekä voi komissiossa mennä esittämään mitään, joka ylittää asetuksen rajat. Mutta pyrimme kuitenkin eh, rohkaisemaan eh, hyvin käytänteisiin ja pyrimme nimenomaan tätä verkostoa painottamaan. Ja sitten on sellaisia eh, verkkosivustoja, jotka esitetään vuotuisissa konferensseissa Liettuassa tai Unkarissa, mutta myös Puolassa, Tanskassa ja Itävallankin joillain alueilla. Ja täältä löytyy varsinkin eh, hienosyisiä järjestelmiä, mutta joskus edunsaajaluettelot ovat täyttäneet minimivaatimukset, mutta sitten toisaalta löytyy enemmän tietoja – ja tietoihin on helppo päästä. Käyttäjäystävällisyys on taattu ja se kertoo paljonkin näistä toimista. Ja sanon tämän siksi, että on erittäin tärkeää, että kohesiopolitiikka tulee näkyvämmäksi kokonaisuudessaan eikä välttämättä kyse ole taulukosta tai edunsaajaluettelosta. Se on tietysti tärkeä väline, mutta ei ainoa väline. Ja tämän lisäksi palaisin hetkeksi vielä yhteen puheenvuoroon, eli jotkut suositukset olisi huomioitava 2014-2020 asetuksessa. Toiset taas ovat sellaisia, että voin yhdessä kollegoideni kanssa pyrkiä saamaan lisätietoja jo nykyisten nettisivujen ja luettelojen pohjalta, mutta lisätietoa tulette saamaan myöhemmin. Would you like to say... Haluaisitko esittelijä muutamalla sanalla kommentoida käytyä keskustelua? Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille, jotka kiittelivät tätä mietintöäni ja kiitos myös kritiikistä. Tiedän, että kaikilla on yksi mielipide aiheesta, mutta haluan vain korostaa yhtä asiaa. Kaikki jäsenvaltiot eivät tietenkään ole samanlaisia. Eikä kaikissa pystytä yhtä lailla käyttämään tällaisia järjestelmiä ja, ja, ja menettelytapoja. Mutta on toki olemassa sellaisia maita, jo, jotka suoriutuvat hyvin. Ja tärkeää on, että järjestelmä ei ole hajanainen ja, ja, ja eri tasoista koostuva. Me haluamme jonkunnäköisen yhtenäisen tason koko unionin laajuudelta. Muuten syntyy ongelmia viestin välittämiseksi eteenpäin. Ja sitten joissakin osissa Eurooppaa on sellaisia kansalaisia, jotka eivät yhtään tiedä, mihin heidän verorahansa menevät ja, ja, ja mitä projekteja heidän maassaan toteutetaan. Tietenkin jonkun projektin vieressä saattaa seistä suuri juliste tai, tai lap, mm, pahvilappu, jossa lukee, mistä rahoitus tulee, mutta kuitenkaan se ei anna koko kuvaa. Ja tiedon täytyy olla julkisesti saatavilla jo varhaisessa vaiheessa siinä vai- silloin, joku ohjelmaa suunnitellaan. Ja koska näitä tasoja on niin erilaisia suorituksessa, niin meidän täytyy pyrkiä parantamaan niitä. Minä olen omassa maassani tutustunut näihin asioihin ja tiedän, että on olemassa aivan aitoja järjestelmiä ja järjestelmä, järjestelmien käytön kannalta. Ja olen nähnyt samantyyppisiä ongelmia muissakin maissa. Mm. Minä en tietenkään halua lisäbyrokratiaa, mutta Toisaalta voidaan yhtenäistää se tieto, joka on yleisesti saatavilla, eikä ole riittävää, että komissio antaa jonkunnäköisiä valmiita lomakkeita, vaan tarvitaan lisää yksityiskohtaisempaa tiedon välitystä, jotta myös tiedon rakenne ja sisältö on yhtenäinen, jotta jäsenvaltiot tietävät, mitä niiltä odotetaan. Ja tämä varmasti tarkoittaa sitä, että voidaan verrata asioita toisiinsa ja kansalaiset saavat tietoa, mitä tapahtuu, sellaisessa muodossa, joka on heille ymmärrettävä, joka tarkoittaa sitä, että avoimuutta pitää katsoa jo tämän ketjun alkuvaiheessa ja sitten siellä, siellä loppupäässä. Kun kuuntelin näitä kommentteja täällä salissa, niin pyrin ottamaan ne mukaan mietintöön samalla kuitenkaan tekemättä tästä mietinnöstä itsessään ristiriitaista. Täällä kommentoitiin kohtaa 12 siitä, miten tuetaan ja koulutetaan. Minä olen saanut ainakin kokemuksia siitä, että nyt keskustellaan ainakin Kreikassa minun maassani siitä, mitä tietoa annetaan ja miten ja voidaan katsoa tällaista riittävän ajoissa antavaa annettua tietoa. Ja on hyvin tärkeää, että, että tieto kulkee ennen kuin suuria ongelmia on ehtinyt syntyä. Joten siinä kommentit artik- kohtaan 12, mutta olen kuunnellut hyvin tarkkaavasti, mitä täällä sanottiin. We have a deadline for amendments tarkistukset annettava ennen 24. maaliskuuta ennen kuutta, ilta kuutta, joten ne, jotka haluavat tarkistuksia antaa, niin muistakaa tämä jättöpäivä. Ja tähän lopuksi vielä haluan sanoa, että me olemme nyt ainakin kolme kertaa enemmän käyttäneet tämän asian keskusteluun kuin alun perin oli tarkoitus. Kaikki sanoivat, että tämä on niin tärkeä aihepiiri, mutta se tarkoittaa nyt sitä, että kokouksen lopuksi meillä ei ole enää paljon aikaa muiden asioiden käsittelyyn, joten nyt pyydän todella lyheitä puheenvuoroja. Seuraavana ei ole kysy mietintön luonnos, vaan seuraavana on kyse asiakirjan käsittelystä, eli näin paljon meidän ei tarvitse niin tästä keskustella ja esitellä. Eli Petru Luhan hyvin lyhyesti. E, Kiitos rouva puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, olette jo saaneet tämän asiakielen todellisen alueellisen sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamisesta EU-ssa maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ehdoton edellytys. Ja äh, senpä takia voidaankin kysyä, mikä on tämän asiakirjan tarkoitus. Ehkä tämä on liian laaja, äh, mutta kuitenkin kysymys on perustavanlaatuisesta tavoitteesta kohesiopolitiikassa ja sen aivan uudesta ulottuvuudesta. Kysymys on punaisesta langasta koko EUn rakennusprosessissa eroavaisuuksien vähentäminen jäsenvaltioiden välillä on tavoitteena ja haluaisin nyt lähteä tätä prosessia hiukan vertaamaan meidän roolimme, mikä meillä siis parlamenttina on ja kuinka se on kehittynyt. Se, että nyt tämä kolmas ulottuvuus lisätään kohesioon, siis eh, taloudellisen sosiaalisen kohesion eh, lisäämiseksi eh, Lissabonin sopimuksen myötä ja se, että myöskin parlamentin rooli kasvaa päätöksenteossa, niin tämä osoittaa, että kansalaisilla on myöskin mahdollisuus sanoa, mikä on hyvä alueellisessa, sosiaalisessa ja taloudellisessa kehityksessä EU-ssa. Tietysti tähän liittyy tiettyjä teknisiä seikkoja ja tilastotietoja. Meidän täytyy analysoida sitä, mitä eurooppalaiset pitävät tärkeänä elämässään, erityisesti kun ajatellaan alueellisia näkökulmia ja aluehallinto tietysti saa myöskin enemmän painoarvoa eri päätöksentekoprosessin vaiheessa Euroopan unionissa. Viimeisimmän euro barometrin mukaan helmikuulta 2010 voidaan todeta, että Kaksi eh, tärkeintä kysymystä kansalaisten mielessä ovat eh, henkilökohtaisessa elämässään. Ensinnäkin inflaatio ja taloudellinen tilanne. No mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että taloudellinen kilpailukyky on nyt taattu ja sen takia voimme ehdottaa kansalaisten ongelmiin tiettyjä tällaisia kehitykseen liittyviä sosiaalisia mahdollisuuksia ja tarvitaan uusia aloitteita EU-ssa Lissabonin sopimuksen suhteen, myöskin 2020 strategian puitteissa ja myöskin uusia tavoitteita tavoitteita sektorikohtaisille politiikoille, mutta tietysti peruskysymyksiä ovat seuraavat kysymykset. Kuinka voidaan taata se, eh, että että EUn taloudellinen kilpailukyky nousee kestävällä tavalla ja että voidaan ennakoida myöskin mahdollisesti kansalaisia harmittavia taloudellisia ongelmia. Ja toisekseen, kuinka voimme toimia sillä tavalla, että EUsta tulee paljon kilpailukykyisempi, mitä tulee kansainväliseen asemaamme. Ja tässä asiakirjassa olen yrittänyt hiukan ruotia sitä, mikä on nyt tämän asian tila. Ja olen ehdottanut äh, kilpailukyvyn äh, kyvyn kasvattamiseksi tiettyjä, tiettyjä äh, näkemyksiä. Ja uskon, että meillä on mahdollisuus kaiken kaikkiaan parantaa rooliamme eri osa-alueilla, vaikkapa esimerkiksi kilpa- liikenteessä, koulutuksessa, tietoliikenteessä ja ITC-alalla yleisesti. Me olemme analysoineet kaikkia jäsenvaltioita ja erityisesti olemme pitäneet silmällä 12 uutta jäsenvaltiota, ja yritän nyt esitellä teille ne kaikkein tärkeimmät aspektit, joiden pohjalta voidaan sitten määritellä suuntaviivoja 2014-2020 ohjelmakaudelle. Analyysini pohjaa useille tietolähteille ja esittelen niistä osan tässä työasiakirjassa. Tietystikin aluekehitysvaliokunnan asiakirjat ovat hyvin tärkeitä, että voidaan niveltää tämä mietintö aikaisempiin asiakirjoihin myöskin eri kohesiopolitiikan osa-alueita kun tarkastellaan, niin voidaan saada käsitys, mitä vaikutusta kohesiopolitiikalla voi olla eh, erityisesti jos sitä monilta aspektilta parannetaan ja jos ajatellaan vaikkapa menettelytapojen yksinkertaistamista tai parempaa koordinointia tai joustavuutta eh, varojen eh, tai rahastojen puitteissa. Sitten neljäs 2000, äh, Euroopan komission julkaisema, 2007 äh, julkaisema kohesiopolitiikan kertomus äh, on myöskin otettu huomioon sekä myöskin siihen liittyvät Euroopan parlamentin mietinnöt ja olen myöskin ottanut huomioon sellaiset sektorit, jotka ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan Euroopan unionin tulevaisuutta, luovuus, innovatiivisuus. Ja Barkan mietinnössä ehdotetaan kymmentä pilaria, jotka olisivat pohjana kohesiopolitiikalle. Ja tietysti me niitä aiomme analysoida, jotta voitaisiin todella parantaa kohesiopolitiikan voimien Euroopan unionin kilpailukykyä. Euroopan komission tietojen pohjalta ja analyysien pohjalta tietysti myöskin sitten otamme huomioon EIPn roolin ja sen, että saataisiin mahdollisimman selkeä kuva siitä, mitä kohesio tarkoittaa jäsenvaltioiden yleisessä kehityksessä. On hyvin tärkeää panna merkille, mikä on ollut näiden rahojen käyttötarkoitus. Jos ja voidaan käyttää toimenpideohjelmien ja äh, kansallisten ohjelmien kautta, äh, niin äh, EIPn investointien kautta olemme huomanneet, että viimeiset 12 liittynyttä maata ovat lainanneet infrastruktuuriprojekteihin liikenteen ja ympäristön saralla varoja. Ja tämä on sitten kuva siitä, mitä alueellisesti kiireellisesti tarvitaan. Ja kun tämä ongelma on sitten ratkaistu, niin todennäköisesti talouskehitys sitten lähtee rullaamaan Tietystikään ei voida jättää ulkopuolelle eh, eh, sitä, mitä eh, maailman talousfoorumi on vuosittaisissa raporteissaan todennut Euroopan unionin kilpailukyvystä. Kilpailukyky määritellään tietyksi tekijä politiikaksi, joka määrittelee maiden tuotannon tuottavuuden. Ja tässä on 12 pilaria, joiden pohjalta tätä analyysiä toteutetaan. Ja yritän nyt selvittää, millä tavalla jäsenvaltiossa kohesiopolitiikka voi osaltaan myötä vaikuttaa kilpailukyvyn paranemiseen ja erityisesti myöskin EUn kilpailukyvyn paranemiseen. Arvioin, että meidän on tiedettävä, mikä on se kuva, jonka Euro- maailman talousfoorumi e-, e-, EUsta antaa sitä, siitä roolista, joka EUlla on eh, kansainvälisen mittapuun mukaisesti. EUn täytyy avata ikkunansa ja katsoa ulos, koska kyllähän me tiedämme, että eh, sieltä se myrsky eh, saapuu. Mitä tulee metodologiaan, niin analysoin ensiksi suhteita pohjoispolitiikan sisältöä ensiksi maailman mittakaavassa ja toisaalta kuinka on tarpeen parantaa taloudellista kilpailukykyä riittävän infrastruktuurin voimin ja kilpailukyvyn globaalina pilarina lähden ensiksi analysoimaan niitä prioriteetteja, jotka jäsenvaltiot ovat ottaneet mukaan omiin äh, viitestrategioihinsa ja äh, äh, niitä alueita, joissa jäsenvaltiot ovat pyytäneet eniten rakennerahavarajoja ja myöskin sellaisia hankkeita, joiden osalta erityisesti on pyydetty EIPltä lainoja. Samoin myöskin tässä yksityiskohtaisesti esitellään se, kuinka eri kuinka, kuinka juuri etelä- ja itäalueet EU-ssa ovat erityisesti pyytäneet varoja. Tässä on monia aspekteja ensinnäkin EUn tulevaisuuden rakentaminen tietysti pohjaa siihen, että jatkuvasti taataan yhteinen kohesiivinen kehityksen pohja ja pyritään pyrkimään eroon eroavaisuuksista paikallisella tasolla. Ja tietysti pitää ottaa huomioon myöskin jokaisen alueen erikoispiirteet, koska jokainen alue tietysti on tarpeeltaan erilainen, mitä tulee EUn kilpailukykyyn maailman mittakaavassa, niin se voidaan taata sillä tavalla, että tasapainoisesti tehokkaalla tavalla jaetaan kohesio- ja rakennerahaston varoja sen mukaan, mitä erityispiirteitä kullakin alueella on. Näin ollen, Jotta vastaisin äh, tähän otsikon esittämään kysymykseen, niin analysoin vielä sitä, kuinka voidaan myötä vaikuttaa siihen, että kilpailukyky EU-ssa kasvaa taloudellisesti ajateltuna. Euroopan alueiden kehittäminen tapahtuu vain sillä tavalla, kun äh, infrastruktuuri äh, muassa koulutuksen ja ympäristön saralla on standardiltaan samanlaista. Ja erityisesti on kiitettävä huomioata äh, kestävän kehityksen ja ympäristökysymyksiin. Tässä siis suurelta suunnaviivoltaan tämä asiakirja, josta sitten nyt käymme keskustelua. Ja mielestäni asia on hyvin tärkeä, kun ajatellaan kestävää kohesiopolitiikkaa ja sen luomista kaikkien Tärkeintä tietysti on, että tässä yhteydessä myöskin vaihdamme mielipiteitä. Kiitokset, että kuuntelitte minua ja odotan äh, mielenkiinnolla näkemyksiänne. Niin, minun täytyy nyt uudelleen vielä pyytää. Voisitteko lyhentää puheenvuoroja? Meillä on tosi vähän aikaa keskustelun. Lambert van Nistelrooy ensimmäisenä. Ja, ähm, äh, äh, niin, puheenjohtaja. Muutama kommentti ja ajatus. Ehkäpä voisi olla viisasta nyt tässä keskustelun vaiheessa, kun tarkastellaan uutta rahoituskautta, niin rajoittua pääkysymysten käsittelyyn. Esimerkiksi kuinka saada aikaan taloudellista sosiaalista kohesiota – ja tämä huomioiden globaali kilpailukykyisyys. Eli ei nostettaisi esiin valtavaa määrää kysymyksiä, mutta tarkasteltaisiin eurooppalaista mallia. Eli solidaarisuus, kohesio tässä mallissa. Kohesio on ilman muuta erittäin tärkeä. Ja se on tärkeä ollut, kun ajatellaan kehitystä viimeisten 20 vuoden aikana. Eli tältä pohjalta katsottaisiin nyt tulevaisuuteen päin ja mietittäisiin, miten maailman kilpailukyky vaikuttaa sitten kehitykseen taloudellisesti Euroopassa ja voidaan kysyä eh, sosiaalinen, territoriaalinen ja taloudellinen kohesio. Ehkä territoriaalisuus saattaa tuoda panoksen Euroopan kannalta sellaisen, jota me toivomme, eli että saadaan tasapainoinen, ei asymmetrinen ratkaisu Eurooppaan. Mutta yleisemmin tarkastellen voisi olla ihan hyvä, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa ja kannattaa tosiaankin analysoida ja huomioida OECDn analyysi, jossa on varsin yksityiskohtaisesti tarkasteltu alueellisia kehityskysymyksiä makroaluetasolla ensinnäkin ja on katsottu, mitä tämä kaikki tarkoittaa tulevia vuosia ajatellen. Tältä pohjalta ehkä saamme selkeämmän kuvan kohesiopolitiikan merkityksestä. Ja vielä lopuksi, jos infrastruktuurista puhutaan, niin se ilman muuta on tärkeä tekijä mutta ehkä kannattaisi e, TEN-verkkoja esimerkiksi tarkastella uudelleen, uudelleen kun puhutaan infrastruktuureista ylipäätään, mutta myös laajakaistoista ja muista. Eli muutokset, joita on tapahtunut Euroopassa ja tapa, miten näiden ten kanssa toimimme, ehkä kannattaisi toimia sillä tasolla, eh, jolla voimme vaikuttaa vuoden 2010 jälkeen yleisellä tasolla, ettei nyt lähdettäisi ratkaisemaan liian monia kysymyksiä. Tällöin mm, tulee vain valtava määrä paperia, mutta ei välttämättä konkreettista edistystä niinkään. Kiitos. Kiitos. Ensinnäkin kiitokset Luanille äskeisestä esityksestä ja myöskin tekstistä. Ja niin kuin tässä todettiinkin, kohesiopolitiikka tulee meitä kovasti työllistämään sen suhteen, miltä se tulevaisuudessa näyttäisi. Yksi seikka eh, Luhanin puheenvuorossa, kun hän arvioi kohesiopolitiikkaa, hän eh, keskittyy liittyi erityisesti 12 viimeisimpään jäsenmaahan ja toi tämän asian myöskin esille nimenomaan siksi, että infrastruktuurihankkeiden kehittämisessä kohesiopolitiikalla on ollut suuri merkitys näissä maissa ja ilman muuta voin tämän allekirjoittaa. Ja kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että kohesiopolitiikka on kaiken kaikkiaan ollut yksi suurista menestysaskeleista EU-ssa. Mutta eh, ei ole hyvä, jos tässä esitetään, että näiden 12 eh, jäsenmaan eh, alueet, viimeisimmän jäsenmaan alueet, alueet olivat sellaisia, että ne olivat globalisaation armoilla kaikkein eniten, koska ne olivat huonommassa asemassa olevia alueita. Jos nyt esimerkiksi ajatellaan Saksaa, itse tulen Berliinistä, kun 16 osavaltiota asetetaan tarkasteluun, niin Berliini on viimeisellä tilalla ollut, mitä tulee talouden kasvuun. Mutta sitten kun tarkastellaan eh, talous- eh, ja rahoituskriisin eh, vaikutuksia, niin mm, se vaikutti kuitenkin kaikkein vähiten nimenomaan Berliinin kaupunkina ja taloudellisena toimijana. Suurimmat tappiot jouduttiin kärsimään nimenomaan sellaisilla alueilla, joilla teollisuus on ollut merkittävässä roolissa ja Berliini ei ole yksi näistä. Ja nimenomaan nämä mainitut alueet ovat kaikkein hankalimmassa asemassa olleet, koska on jouduttu sulkemaan tehtaita, siirtämään niitä toisaalle ja työttömyys on näin ollen kohonnut huomattavasti näillä alueilla mitä sitten tulee eh, talouskriisin merkityksen ja sen vähentämisen Saksassa, niin paljon eh, johtui siitä, että satoja miljardeja hallituksemme eh, määritteli näihin elvytysohjelmiin eri sektoreilla. Ja sitten ohjelmien kustannukset ovat asia, joka vielä harteillamme tulee olemaan pitkään. Ja tämä seikka on asia, jota emme saa unohtaa. Emme saa nyt tehdä sellaista virheä, että sanoisimme, että vahvoina aikaisemmin olleet ovat edelleenkin vahvoja aina jatkossakin, ja kohesiopolitiikasta on hyöty vain vahvistaa heikkoja tahoja. Varsinkin nykyinen tilanne osoittaa, että näin ei ole, ja siksi puhuisinkin sen puolesta, että kohesiopolitiikka nähtäisiin aina eh, kokonaiseurooppalaisissa puitteissa. Ja Obritin suuntaan, kun tässä katson, niin ainoa maa, joka viime vuonnakin ehkä sai aikaan talouskasvua, eh, oli nimenomaan Puola, ja tämä sille suokoon, suotakoon. Eli erot ovat eh, huomattavia kyllä, ja Tätä seikkaa ei saa unohtaa, mutta meillä on vielä kovasti paljon aikaa näiden asioiden lähempään tarkasteluun. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hyvästä valmistelutyöstä. Tästä on hyvä jatkaa ja edistyä. Nyt sitten menettelystä jota hän haluaa tässä nyt sitten täytäntöön panna sen suhteen. Minulla on pari ongelmaa. Ensimmäinen kommentti liittyy vähän siihen, mitä edellinen puhuja sanoi. Minä nimittäin en ymmärrä sitä, että miten tämmöinen menettely voidaan perustaa sellaisen tutkimukseen, joka perustuu vain 12 viimeiseksi liittyneen maan tilanteeseen ja sitä sitten laajennetaan koskemaan koko EUta. Minä en ymmärrä, miten voisimme kehittää tätä argumentointia vain näiden viimeisen 12 liittyneen maan osalta. Sitten toinen kysymys, joka liittyy kilpailukykyyn tai EUn kilpailukykyyn, niin ei sitä nyt ole oikeasti sijoitettu oikeisiin raameihin. Se on edelleenkin aika abstraktinen. Ja tässä nyt puhutaan pelkästään kilpailukyvystä, vaikka tässä pitäisi olla jonkun näköinen yleinen kehys ja yleinen tavoite, jolloin sitten puhutaan sitten EUn politiikasta suhteessa kestävään kehitykseen. Joten tässä nyt ei voida erottaa toisaalta kilpailukykyä ja kestävää kehitystä. Ja jos tämä kestävä kehitys poistetaan, niin silloin kilpailukykykysymystäkin lähestytään väärältä kannalta. Ei tässä voida pelkästään tähdätä siihen, että infrastruktuureita lisätään Euroopan alueella ja jätetään kysymättä esimerkiksi siitä, miten kasvihuonekaasut lisääntyvät ja miten Euroopan biodiversiteetti säilytetään. Joten kannattaisi tämä mietintö tietenkin luonnollisiin kehyksiin asettaa, mutta sen tavoitteesta ei saa unohtaa tätä kestävää kehitystä ja sen valossa kilpailukykyä pitäisi nähdä, katsoa pikemminkin kuin tässä, missä nytkä tehdään. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând vreau... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensiksi haluan kiittää kollegaa tästä mietinnöstä. On totta, että politiikka ja kilpailukyky ovat tärkeitä EU-projektille. Tätä on koordinoitu kehitys eri jäsenvaltioiden kesken sillä tavalla, että tämä pohjaa kaikkien osallistumiselle. Toisaalta tavalla myöskin sitten kilpailukyvyn myötä pyritään kohottamaan tuottavuutta ja parantamaan koulutusta ja eh, ottamaan myöskin teknologian kehitys huomioon. Emme siis eh, voi päästä hyvin tuloksiin, jolle meillä ei ole kunnollista kohesiopolitiikkaa. Siksi tässä mietinnössä pitäisi korostaa näiden kahden aspektin välistä sidettä kohesion ja kilpailukyvyn välillä siis, ja jälleen kerran osoittaa, kuinka tärkeää on toteuttaa kohesiopolitiikan periaatteita, jotta päästäisiin 2020 äh, äh, strategian tavoitteisiin Infrastruktuuri on tietysti hyvin tärkeä kysymys, prioriteetti 12 uudessa jäsenvaltiossa ja uskon, että on erityisesti korostettava osallistavaa toimintatapa, jos otetaan huomioon sosiaaliset ja talouspolitiikat ja se tapa, kuinka niitä alueilla sovelletaan. Kiitos. Thank you very much. Josif Matulatis. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă alătur colegilor. Kiitos puheenjohtaja. Yhdyn kollegoihin kiittäessäni herra Luhania tästä mietinnöstä. Jälleen kerran täytyy sanoa, että meidän on keskusteltava tällaisesta suuresta kysymyksestä, joka koskee kilpailukykyä ja kohesiopolitiikkaa ja niiden tulevaisuudesta. Haluaisin tässä yhteydessä sanoa, että maailmanlaajuistumisen tai globalisaation yhteydessä, ilmastonmuutoksen yhteydessä, muuttoliikkeiden yhteydessä Eurooppa on joutunut kärsimään. Ja, ja sitten vielä lisäksi tämä maailmanlaajuinen kriisi johtanut siihen, että Euroopassa on kautta sen alueiden eri arvoisuutta. Ja tietenkin tätä eriarvoisuutta pitäisi päästä vähentämään jotta Euroopan unionin tavoite ja euro, siis tavoite olla tämmöinen voimakas pelaaja maailmanlaajuisella tasolla. Ja kun tänä päivänä puhutaan infrastruktuureista, on itse asiassa ihan perusteltu aihe, koska monilla Euroopan unionin alueilla on suuria epäarvoisuuksia, niitä pitäisi pyrkiä poistamaan. Jan Olbricht. <clears throat> Pani przewodnicząca, e, ja mam e, e, kilka pytań. Arvoisa puheenjohtaja, pari kysymystä ja huomiota ja ehkä joitakin epäilyksiäkin. Monta kertaa mennään muotoilussa ehkä ansaan Saattaa olla, että sanamuoto on selkeä tai sitten ei. Jos ajatellaan tätä otsikkoa, niin siinä sanotaan todellisen alueellisen, sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden saavuttaminen EU-ssa maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ehdoton, ehdoton edellytys. Tämähän on kysymys. Onko kysymys todella kansainvälisestä kilpailukyvystä. Onko tämä todella edellytys sille? Onko tämä edellytys kilpailukyky asemalle, joka EUlla on? Ei. Tietysti kysymys on globaalista kilpailukyvystä, koska on muutoin puhua ei ole loogista puhua kilpailukyvystä, koska kilpailukykyhän on luonteeltaan globaalia. Siis kysymys on nyt ihan sanoista, eikä pidä lähteä kirjoittamaan mitään tarpeetonta. Sitten toisekseen ehdotan kollega Luhanille, että tähän ei kirjata, että kukaan, tai ettei tällaisia papereita kirjoitella, mitä kukaan ei koskaan kuitenkaan lue. Ja sanon ihan tähän kärkeen, että me olemme täällä poliitikkoja, ja meitä eivät kiinnosta mitkään kohesiopoliittiset tohtoriväitöskirjat, vaan me haluamme todellisen selkäpoliittisen kannan näihin kysymyksiin, joihin niitä tarvitsemme, koska jos lähdetään analysoimaan sitä, tätä ja tuota, kuinka kaikki nämä eri raportit eri asioita käsittelevät, niin silloin me toistelemme itsestäänselvyyksiä kohesio on täysin välttämätöntä, jotta kilpailu olisi hyvää Euroopan unionissa. Ja nyt jos sitten eh, yritämme sen todistaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että perustamisopimuksella ei ole mitään virkaa. Kysymys on siitä, onko näillä kolmella kohesion aspektilla mitään vaikutusta Euroopan unionin eh, kilpailukykyyn. Tämä on kysymys. Ja eh, toisin sanoen Onko kysymys pelkästään vain siitä, että tasapainotetaan äh, sisäisiä äh, epätasapainoja? On muistettava, että kohesiopolitiikassa äh, kysymys on yhteneväisyydestä ja kilpailukyvystä alueiden välillä. Ja nämä kaksi aspektia ovat aivan ilmeisiä, ei sitä ole kysettäkään. Jos sanotaan, että kohesio on niin yhteneväisyyttä kuin kilpailukykyäkin, ja ne täydentävät toisiaan, niin sitten tietysti voidaan kysyä tärkeä poliittinen kysymys tällä valiokunnassa, eh, onko todella välttämätöntä, että on nämä kaikki kolme eh, aspektia, että EU olisi kilpailukykyinen, kyllä vai ei, ja eh, tähän kysymykseen vastattava kyllä tai ei ja sen mukaan miettiä sitä, että kuinka näitä eri sisäisiä tasa-arvoja täytyy toisiinsa niveltää. Tämän mietinnön tehtävä on ratkaista tämä kysymys, kyllä vai ei. Vai lähdetäänkö sitten kirjoittamaan 120 sivua siitä, että sanotaanko, että kyllä, mutta näin ja näin, ja tämä johtaa siihen ja tähän, että mitä oikein tässä nyt halutaan kohesiopolitiikalla tehdä, jotta tämä politiikka olisi merkittävää EUn kilpailukykyaseman kannalta maailman mittapuussa. Kysymys on kolmesta sosiaalisesta, sosiaalisesta alu- taloudellisesta ulottuvuudesta, ja äh, ajanjaksosta 2014-2020 ja tämän ajanjakson aikana, mitä meidän täytyy konkreettisesti tehdä kohesio politiikan äh, merkityksen kasvattamiseksi sille, että todella parannetaan eu kilpailukykyä. Tässä on todella mielenkiintoista, äh, mielenkiintoisella tavalla käsitelty kilpailukyvyn asteita, kuinka kilpailukykyä voidaan analysoida, minkä kriteereiden pohjalta ja mitä pitäisi tehdä, jotta saataisiin parhaat tulokset yhteenvetona. Lambert sanoi, meidän täytyy rajoittautua poliittiseen viestiin ilman, että lähdetään itsestäänselvyyksiä sanelemaan, mitä meidän on tehtävä tulevien vuosien aikana, jotta kohesio niin taloudellinen, alueellinen kuin sosiaalinenkin voi vaikuttaa EUn kilpailukyvyn paranemiseen. Ja viimeinen huomio, voin sanoa, että tässä ei nyt pidä lähteä puhumaan 12 uudesta jäsenvaltiosta, koska jos näistä 12 uudesta puhutaan, niin mitään kohesiota ei enää ole. Kohesiossahan on kysymys koko EUsta. Parempi on puhua koko EUn kohesiosta, eikä näiden 12 maan. Tietysti tähän liittyy jotakin hyviäkin ajatuksia äh, tässä asiakirjassa, mutta on parempi rajoittautua äh, tässä äh, analyysissä. Mutta kuitenkin, että vain käytettäisiin kymmenisen sivua, koska muuten kukaan ei saa lukea semmoista nivaskaa. Euh, oui, merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä kollegoihin sen osalta, että minä olen hyvin kiinnostunut tämän mietinnön lukemiseksi. Ja se, mitä herra Olbrich sanoi juuri, eli tämä äh, kohesiopolitiikan alueellinen aspekti. Tiedämme, että alueiden välillä on ongelmia, varsinkin se vaikeuttaa kilpailukyvyn kehittämistä, taloudellisen sellaisen, joka tarkoittaa sitä, että myös sitten kansallisella tasolla nämä eriarvoisuudet lisääntyvät. Ja näitä nyt ei kannata korostaa, vaan niitä pitäisi vähentää. Kohesiopolitiikan tehtävä on nimenomaan se. Ja tässä e, epätasa arvossa epätasa-arvo saattaa johtaa siihen, että että Eurooppa ei pysty toimimaan kansallisella, kansainvälisellä tasolla kilpailukykyisesti. Ja me tarvitsemme lisää parempaa hallintoa alueilla ja sitä, että kansava, kansalaiset saavat käyttöönsä näitä, näitä välineitä ja, ja hyötyvät niistä. Would you like to, to say a few words? Yeah. But, uh, if I could... Niin pieni neuvon sana. Täällä valtavan paljon mielenkiintoisia asioita, jotka tulevat esille. Meillä nyt ei ole tietenkään aikaa ryhtyä käymään uutta keskustelua. Rova Karseberes haluaisin myös, mutta siis antakaa minun lopettaa. Haluaisin nyt ö, rohkaista teiltä, että jatkatte keskustelua ö, tuolla salin ulkopuolella ja ehkä se olisi hyödyllistä. Kiitos hyvin lyhyesti, koska uskon, että monet asiat ovat tässä tulleet sanotuksi, mitä minäkin halusin jo sanoa. Todellakin, jos haluamme keskustella EUn kilpailukykyä maailmassa, joka on entistä globalisoituneempi, niin uskon, että meidän täytyy olla tietoisia jostakin elementeistä, erityisesti siitä, että kohesiopolitiikassa meidän täytyy kysyä, mikä on se lisäarvo, jota alueellemme eh, voidaan antaa tässä globalisoituneessa maailmassa ja mitkä ovat keskeisimmät kysymykset, joten puolissa meidän täytyy työskennellä en usko, että olisi hyvä asia lähteä tekemään eroa uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä, koska kilpailukykyhän on asia, joka varmasti vaikuttaa kaikkiin EUn alueisiin. Ja kun puhutaan sitten alueellisista eroavaisuuksista, niin monta kertaa sitten viitataan tiettyjen alueiden välisiin eroavaisuuksiin, kun sitten kohesion, alueellisen kohesion sisällähän olemme jo huomanneet, kuinka yksi elementti on hyvin perustavanlaatuinen, siis se, että kuinka monilla alueilla on paljon yhtenäväisyyttä keskenään ja tämä on entistä tärkeämpi ilmiö ja tämä on myöskin otettava huomioon, kuinka pystymme eliminoimaan eri alueiden sisällä olevat eroavaisuudet ja meidän täytyy myöskin pystyä luomaan side tämän asiakirjan ja koko sen muun työn välille, jota teemme kohesiopolitiikan ja 2020 strategian puitteissa. Tarvitaan sellaista eurooppalaista taloutta, joka on kestävämpää ja joka pystyisi ottamaan huomioon uudet haasteet ja joka voisi tarttua kysymyksiin, kuten ilmastonmuutos, maaseudun väestön harveneminen ja miettiä myöskin sitä, mikä on kohesiopolitiikan rooli tulevaisuutta ajatellen. Ja toivon, että nämä kaikki kysymykset, joihin tässä nyt on viitattu, todella tulevat kollegan huomioon ottamiksi ja että saamme sellaisen asiakirjan, jossa toivon mukaan kaikkien näkemykset tulevat heijastet, ovat heijastuneita ja että voimme seisoa sen takana. Kiitos. Don't take up everything because we don't have time. Hyvin lyhyesti. Tuturor celor care ați contribuit atât de constructiv la ceea ce înseamnă. Niin kiitän heitä, jotka ovat ottaneet kantaa tähän keskusteluun rakenne ja kohesiopolitiikasta, joka on maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ehdoton edellytys. Tähän aluksi selkeä tarkennus. Minä en aio puhua pelkästään uusista jäsenvaltioista tietenkään tässä mietinnössä ja keskittyä niiden käsittelemiseen, vaan sanoin, että tällaiset optiot, joita uusilla jäsenvaltioilla on käytössään, poikkeavat niistä, jotka vanhoilla jäsenvaltioilla on ja tämä perustuu tehtyyn tutkimukseen, mutta en tietenkään aio pelkästään mietinnössä käsitellä vain uusia jäsenvaltioita, vaan sanoin nimenomaan, että aion analysoida tilannetta koko Euroopan laajuisesti. Koko, sen, koko Euroopan pitäisi olla yhtä lailla kilpailukykyinen, joka johtaisi sitten tämmöisen kansainvälisen maailmanlaajuisen kilpailukyvyn parantamiseen. Mutta miten tähän sitten päästään? Yksi ajatus oli se, että alueiden väliset erot koko Euroopassa, jotka ovat hyvin suuret, ja on olemassa erityispiirteitä alueiden välillä, jotka ovat nekin hyvin, joiden välillä on suuria eroja. Joten miten käytetään näitä hyväksi, jotta voitaisiin laatia tämmöinen kokonaisuus, joka on hyvin kilpailukykyinen? Tämä on minun tavoitteeni. En aio siis tehdä mitenkään eroa vanhien, vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä. Mm, Herma tulla mainitsi asian, joka nimenomaan korostaa tätä globaalia kilpailukykyä. Herra Olbricht jätti mainitsematta yhden asian. En nimittäin tiedä, mitkä vai olisi, mikä nyt olisi paras sanamuoto ö, otsikoksi. Tietenkin me voimme katsoa parempaa otsikkoa jatkoakin, mutta tarkoituksena nimenomaan on, että tähtäämme eurooppalaiseen koheesioon ottaen huomioon alueiden erityispiirteet ja niiden kehitystason. Ja tätä kautta saataisiin sitten aikaa parempaa globaalia kilpailukykyä. En halua käyttää enempää aikaa tässä. Me varmasti jatkamme keskustelua jossain mahdollisuuden tullen. Lähetän teille sähköpostina ensimmäisen mietintöön luonnoksen heti, kun se on käytössä. Ja voitte luonnollisesti lähettää myös omia kommenttejanne sähköpostitse. Minä analysoin kaikkia kommentteja, jotka minä saan ja olen saanut. Kiitos. Toivottavasti mietintöluonnos saataisiin 26.–27. kokouksissa esiteltyä. Nyt mennään eteenpäin. Hyvä hallintotapa. EU-aluepolitiikan kannalta Ramona Nikoleman Esku pyytäisin lyhyttä esittelypuheenvuoroa. But nobody's listening to me, so it... Kukaan ei näytä nyt minua kuitenkaan kuuntelevan, että et, et, et, kehotukset auta. Arvoisa puheenjohtaja, puhun hyvin eh, eh, tiiviisti. Eh, tässä viitataan hyvän hallintotapaan EUn aluepolitiikan kannalta ja erityisesti komission tuki- ja valvontamenettelyihin. Tässä on kaksi lisäosaa tässä työasiakirjassa ja olen analysoinut valkoista kirjaa Alten komitealta, joka hyväksyttiin viime kesäkuussa. Ja äh, tässä ensimmäisessä osassa äh, esittelen useita arvioita äh, ja raportteja, mitä tulee alueiden komitean valkoisen kirjan ehdotuksiin. Ja tämän analyysin pohjalta sitten arvioin, mikä on olennaista ja hyvin tärkeää on ottaa vertikaaliset ja horisontaaliset vaikutukset, monitasoinen hallinto, eri hallinnon tasot, mukaan lukion aluepolitiikka eri tasoillaan ja myöskin yhteistyö ovat hyvin tärkeitä seikkoja. On hyvin tärkeää, että taataan tehokasta yhteistyötä kaikilla tasoilla ja että että lähestymistapa on kokonaisvaltainen. Toisaalta tarvitsemme myöskin selkeämmän määritelmän kumppanuudelle implisiittisesti tietysti sen täytäntöönpanolle, koska tällä tavalla varmastikin voidaan helpottaa todellista kumppanuutta, joka tällä hetkellä on alakynnessä tuolla aluepaikallistasoilla ja sitten haluaisin myöskin äh, varmistaa sen, että kuulemismenettelyjä paikallisella aluetasolla äh, vahvistetaan ennen kuin lähdetään keskustelemaan tästä kaikesta EU-tasolla. Äh, sitten viittaa myöskin parempaan kohe, alueellisen kohesion potentiaalin hyväksikäyttöön. Tässä viittaan äh, siihen, että alueellisen ja paikallisviranomaiset pitäisi saada paremmin mukaan siihen, kun EUn tavoitteita äh, rukataan. Ja tämä on todella ennakkoedellytys sille, että voidaan harjoittaa hyvää aluepolitiikkaa. Sitten kyse on myöskin yhteisön ja kansallisten säännösten yksinkertaistamisesta, jotta päästäisiin parempaan hallintotapaan EUn aluepolitiikassa ja kohesiopolitiikassa. On huomattu, että viimeisimmät muutokset erityisesti eakr asetuksessa ovat johtaneet hyvin askeleeseen eteenpäin, mutta tietysti tämä liittyy myöskin tähän nykyisen ajanjaksoon, talouskriisiin se on otettava myöskin huomioon. Sitten äh, Erasmus on hyvin tärkeä sekä myöskin paikallisalueen edustajille on tarkoitettu äh, on, on, on tällaisia Erasmus-ohjelmia olemassa ja sen takia äh, budjettineuvotteluissa täytyy taata tietty rahojen myöntäminen ja toisaalta vahvistaa siteitä, joita EU-toimielimillä pitää alue- ja paikallisviranomaisten kanssa olla. Toinen tärkeä seikka on se, että on saatava aikaiseksi peruskirja monitasoisesta hallinnosta, äh, sillä tämä voisi olla sellainen tärkeä instrumentti, jolla asianmukaisesti voitaisiin edistää eurooppalaisen hallinnoinnin parempaa ymmärtämystä. Sitten toisessa osassa tätä asiakirjaa analysoin eh, niitä eh, mekanismeja, joita tässä ehm, yhteisen, yhteisessä hallinnoinnissa voi olla, komission vastuita ja toisaalta mitkä ovat jäsenvaltioiden eh, vastuualueet. Ja tässä pyrin siirtämään tätä vastuuta enemmän alue- ja paikallisviranomaisille, jotta voitaisiin parantaa tätä järjestelmää ja erityisesti sitä, kuinka erilaisia ohjelmia luodaan. Puhun siitä, kuinka vahvistettaisiin komission tukitoimintaa, koska suurin osa virheistä ilmenee ensimmäisessä valvonnan vaiheessa. Tarvitaan parempaa koordinointia eri valvontavaiheiden välillä, jotta ei tulisi tarkastusten päällekkäisyyttä. Minä myöskin viittaan tässä äh, yksityisten äh, tahojen osallistumiseen tähän julkisen ja yksityisen alan äh, kumppanuuteen. Parempi johdonmukaisuus niissä säännöissä, joita eri rahastoja säädellään, olisi hyvä ja se toisi tällaisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Tietystikin edusajat ovat tässä voittamassa he hyötyvät siitä, jos johdonmukaistetaan sääntöjä eri varalähteiden ja rahastojen suhteen. Nyt pyytäisin kollegoita osallistumaan tämän oma aloitemietinnön parantamiseen ja kiitokset siitä, että kuuntelitte minua. You, eh, very much. I would like to remind... Haluaisin nyt sitten muistuttaa teitä, että tästä keskustelu nyt on vasta käynnistymässä luonnos saadaan varmasti valmiiksi ennen kesää. Herra Stavrakadis. Kiitokset. No, kun tässä olen melko lähellä, niin pyrin ainakin omalta osaltani pysymään lyhyesti. Haluaisin kiittää esittelijää tekstistä, joka on varsin hyvä, jonka pohjalta on hyvä jatkaa töitä ja tässä varsin yksityiskohtaisesti nostetaan esiin tärkeät aspektit liittyen alue- ja paikallistason. Nehän ovat kaikkein lähimpänä kansalaista ja voivat antaa ja esittää tietoja nimenomaan silloin, kun puhutaan paikallistason ongelmista. Euroopan komissiolla on koordinoiva rooli aluepoliittisten kysymysten toteuttamisessa, mutta emme saa unohtaa sitä, että kohesio politiikka on sellainen osa-alue, jossa eri tason hallinnointi on kehittynyt. Ja siksi onkin tärkeää viitata valkoiseen kirjaan, jonka komissio on laatinut nimenomaan eri tasoisen hallinnoinnin järjestelmään. Ja kun tarkastellaan tulevaa ohjelmakautta, niin on lähdettävä liikkeelle eh, suuntaviivoista, joilla pyritään tätä hallinnointitapaa parantamaan. Ja sitten komission vihreä kirja, joka alueita käsittelee, sisältää varsin mielenkiintoisia huomenarvoisia asioita. On myöskin muistettava se, että tavoitteita on asetettu todella paljon ja nyt on mietittävä, mitkä ovat niitä kohtia valkoisessa kirjassa, jotka kannattaa toteuttaa, joista aluepolitiikka lisähyötyä saisi. Tältä pohjalta olisi edettävä. Mutta haluaisin omalta osaltani painottaa sitä, kuinka tärkeää on, että omien ehdotustemme myötä pyrimme nimenomaan nostamaan eteen viisi perusperiaatetta, jotka takaavat hyvän hallinnoinnin, eli avoimuus ensimmäisenä näistä, sitten osallistuminen ja vastuunkanto ja neljäntenä tehokkuus ja viidentenä sitten yhteenkuuluvuus. Ja tässä yhteydessä haluaisin myös painottaa sitä, että voimme tarkastella myös muita ehdotuksia, jos tehokkuutta halutaan parantaa. Ja tämä nimenomaan siten, että huomioidaan eri tahojen edustajat, varsinkin kun huomioidaan riskit tässä yhteydessä. Kiitos. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jenom pár poznámek. Já samozřejmě... Kiitos puheenjohtaja pidän hyvänä sitä, että jatketaan hallinnon hajauttamista. Mutta meidän täytyy muistaa yksi asia. Kun eurooppalaisia rahoja käytetään, niin näistä vastuita on vain käytetty Amsterdamin ja Rotterdamin hyväksi. Ja kysymys kuuluu, miksi näin? koska lainsäädäntö on monissa maissa liian monimutkaista. Tarkistukset ja, ja, ja valvonta on liian tiukkaa. Ja viranomaiset eri tasoilla pelkäävät ja ovat huolissaan. Ja senpä takia meidän pitäisi nyt tar- keskittyä tarkastuksiin ja, ja valvontaan ja sitten tuloksia jakaa myös yksinkertaista selventää lainsäädäntöä, varsinkin julkisten hankintojen osalta. Siitä on jo puhuttu. Ja meidän pitäisi myös saada lisäkoulutusta, joko Erasmuksen kautta tai jonkun muun järjestelmän kautta. Kouluttaa viranomaisia sekä paikallis- että aluetasolla niin, että he eivät pelkäisi käyttää toissijaisuusperiaatteita ja ha- hakea tukia. Mulțumesc. O felicit pe doamna Manescu pentru documentul de lucru. Kiitokset ja Rova Maneskulle sanon, että oikein hienoa työtä tämä mietintö monitasoisesta hallintotavasta. Minulla on pari ajatusta, mitä tulee 2007 tehtyyn eurobarometriin erityisesti viitaan. Tämä osoittaa, nämä tulokset osoittavat, että äh, jaettu hallinnointi tuntuu eurooppalaisista aivan äh, tavanomaiselta asialta, jos ajatellaan, mitä kansalaiset äh, odottavat, niin varmasti sitä, että heidän arkielämänsä olisi suoranaisemmin sidottua ja että myöskin heidän alue- ja paikallisviranomaiset otettaisiin paremmin huomioon. On hyvin mielenkiintoista, että tämä raportti osoittaa, että 59 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä, että alue- ja paikallisviranomaiset eivät ole riittävän paljon, ne eivät, he eivät tule riittävän paljon otetuksi huomioon eurooppalaisessa prosessissa. Ja tästä syystä myös olen iloinen näistä ehdotetuista ajatuksista erityisesti mitä tulee äh, vertikaaliseen ja horisontaaliseen kumppanuuteen. Ja ehkä hiukan mietin kuitenkin sitä, mikä olisi kaikkein tehokkain päätöksenteko taho, taso lähimpänä Euroopan kansalaista. EU-sahan puhutaan alueista, ala-alueista, makroalueista, departementeista ja lääneistä ja ties mistä. Tietysti voimme keskustella kaikesta tästä. Olen äh, iloinen siitä, että tietoa äh, vaihdetaan. Ja mitä tulee rajat ylittävään yhteistyöhön, niin äh, Tätä tapahtuu juuri talue, tätä tapahtuu alue- ja paikallistasolla, sitä ei pidä unohtaa. Ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen on hyvin tärkeää myöskin e-governance-hankkeen kautta. Se auttaa, kun valistetaan kansalaisia EU-aloitteista. Viktor Vostinaru. Thank you very much, Mrs. Chairwoman. First I would like... Kiitos puheen johtaja. Ensin, niin kuin jo aikaisemmissa puheenvuorossa totesin, haluaisin todeta, että tuen kovasti filosofiaa, ajatuksia, eh, jotka ovat tämän esityksen taustalla. Ja sitten toiseksi, tämä toinen ajatus on sellainen, jonka pohjalta työtä tulee jatkaa niin kuin aikaisemminkin, ja tulisi pitää huoli siitä, että täytäntöönpanossa edetään ja onnistutaan. Kaksi dimensiota on pidettävä mielessä. Ensinnäkin täytäntöönpanon aikataulu komission osalta siis, ja sitten täytäntöönpano eh, aikataulullisesti jäsenmaiden kannalta. Viime vuonnahan käsiteltiin yksinkertaistamisasia mietinnön pohjalta, mutta täytäntöönpano joissain jäsenmaissa oli no jos ei nyt heikompi, niin ainakin eh, sellaista, että eh, asia vain monimutkaistui, vaikka sen piti yksinkertaistua. Eli on pidettävä huoli siitä, että yksinkertaistaminen ja monen tahoinen hallinnointi ovat edellytykset, jos nyt eivät nykyisessä kohesiopolitiikassa, niin ainakin politiikassa, johon päädytään vuoden 2013 jälkeen. Ja tämä tulee olla pää tavoitteemme ja kiitos Vaneskolle todellakin tästä mietinnöstä ja meidän varmasti tulee paljonkin omalta osaltamme vaikuttaa tähän erinomaisen mietintöön. Herra äh, Manesko, haluatteko tähän vielä kommentoida? Kiitos, haluaisin kiittää kollegoita tuestaan ja puheenvuoroista. Sen verran vaan halusin tässä sanoa, että tämä aloite tähtää siihen, että varoja voidaan paremmin käyttää ja että hallinto toimisi paremmin ja mahdollisimman lähellä kansalaisia, jotta valvonta ja tuki toteutetaan paikallisella tasolla. Kuten Stravakakis kollegamme sanoi, nämä kuusi periaatetta, jotka tuli esille, niiden täytyy noudattaa tätä 2020 strategiaa kohesiopolitiikan alalla. Kiitos. I'm sorry, I apologize. Kiitos nyt pyydän. Anteeksi, Jan Olbrechtilla oli jo jotain vielä sanottavaa. Älkää nyt provosoituko tästä. I just, uh... Kiitos. Kaksi ehdotusta. Yleisesti ottaen katsoisin, että eh, sisältö on varsin hyvin esitetty, mutta yhtä asiaa haluaisin kuitenkin ehdottaa. Eli territoriaalisen kohesion konsepti on hyödytön, jos eh, monen tahon tahoista hallinnointia ei siinä hyödynnetä. Se on sen looginen seuraus, koska territoriaalinen kohesio tarkoittaa tasapainoa eri alueiden välillä. Ja näiden välinen tasapaino varsin usein tarkoittaa nimenomaan ongelmallisuutta, kun eh, toiminnallisuudesta puhutaan. Eli eh, nämä voivat olla erilaisia, eri kokoisia aluekokonaisuuksia, ja siinä vaiheessa, kun territoriallisesta kohesiosta puhutaan, tarvitaan monen tahoista hallinnointia. Eli tarvitaan ihan yhteistyötä määritelmän mukaisesti. Eli tämä ei ole mikään mahdollinen vaihtoehto, vaan ihan itsestäänselvä velvoite, jos, jota tarvitaan, kun puhutaan territoriaalisesta kohesiosta. Ja sitten ehdotus, vaikka esteitäkin on, jonka haluaisin tehdä, eli subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti sen tulisi olla pakollista. Sillä jos asiasta päättäminen jätetään samaa tasolle, niin näin ei koskaan tule tapahtumaan. Siksi mietinnössä tulisi mainita, että tämä on ilman muuta pakollista eikä mitään valinnanvapautta asian suhteen jatkossa olisi. Kiitos. Nyt seuraava mietintö Rodi Kratsa, jos, joka myös tarkistukset annettava 26.3. kerkuuteen mennessä. Lyhyt johdanto, ole hyvä Rodi Kratsa. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το θέμα της έκθεσης... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Niin, kiitokset nyt. Ja tässä sitten tarkastellaan sitä, miten rahoitus- ja talouskriisin torjunta-asia voidaan käsitellä. Ja tässä teille on jaettu alustus ja haluaisin ensinnä kertoa hieman koisopolitiikan merkityksestä kuinka tärkeää se on silloin, kun taloutta pyritään elvyttämään. Tässä ei puhuta pelkästään elvytystoimista, vaan on myöskin tullut osoitettua se, että jos ei ole toimivaa tehokasta mekanismia taloudellisiin koordinaatiotoimiin liittyen Euroopassa, niin tällöin kohesiopolitiikka velkaan eh, tukeudutaan. Ja on erittäin tärkeää saada tasapainotila sisämarkkinoille jälleen palautettua. Aluepolitiikka ei ole pelkästään hätäväline, jota kriisiaikoina voidaan soveltaa ja hyödyntää, vaan kyseessä on väline, jota on mahdollisuus soveltaa myös, kun pyritään pitkän aikavälin häiriötiloilta välttymään. Talous- ja rahoituskriisin eh, aikana on huomattu, että ongelmat ovat kärjistyneet ja näinhän aina on. Eli tällöin heikot kohdat paljastuvat. Ja tavoite kaksi on yksi tärkeimmistä pilareista kohesiopolitiikassa – ja kilpailukykyisyys ja työllisyys ovat tässä tärkeitä tekijöitä. Ja tältä pohjalta myöskin oma aloite mietintö on laadittu. Ja nimenomaan tämän pilarin tärkeyteen halutaan kiinnittää huomiota, miten sitä voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Vuosina 2006 tavoite kaksi pyrki nimenomaan tukemaan taloudellista kehitystä ja sellaisia alueita, jotka olivat talouden osalta jälkeenjääneitä. 15,2 prosenttia eurooppalaisista, eli tuolloin tavoite kakkosalueilla. Ja sitten vuoden 2006 uudistusten jälkeen tilanne oli muodostunut sellaiseksi, että varsin paljon alueita tuli tavoite kakkosen alle. 16,8 prosenttia kokonaisvaroista kuuluvat nimenomaan tämän alueen rahoitukseen ja nimenomaan työllisyys nousi reformin jälkeen etualalle. Ja yli 20 prosenttia tavoite kakkosesta laitetaan koulutukseen – 33,7 prosenttia kokonaisuudessaan ja sitten noin 40 prosenttia parempiin työpaikkoihin. Ja vastaavat luvut sitten tavoitteen yksi osalta. Tässä on 40 prosenttia ja absoluuttiset luvut ovat korkeammat. Jo aikaisemmin puhuttiin työllisyydestä, innovaatiosta, tavoite kaksi alueella, ja näitä elementtejä tarvitaan, jos halutaan kilpailukykyisyyttä parantaa. Ja haluaisin myöskin viitata komission viimeisimpään raporttiin. Raportista käyvät hyvin ilmi ne toimet, joita tehtiin ennen kriisiä ja kuinka saatiin hyviä tuloksia aikaan esimerkiksi työllistämiskoulutus, elinikäinen oppiminen eh, ja muilla, muilla saroilla. Ja ulkomaiset investoinnit ja toisaalta eh, konvergenssialueiden tilanteen parantaminen myöskin. Eli näiden lukujen pohjalta nimenomaan käy ilmi se, että halutaan kiinnittää huomiota kilpailukykyisyyteen ja nimenomaan laatuun liittyviin seikkoihin ja konkreettisia tuloksia onkin jo saatu aikaan. Ja nyt talouskriisin aikana, kun heikkoudet ovat paljastuneet eri alueilla, mutta toisaalta myöskin heikkoudet lähentymispolitiikan osalta, mitä tulee kilpailukykyisyyteen ja työllistämistoimiin, niin on todettava, että vuodet seuraavaa vuosien 2010-2013 osalta, eli työllisyysluvut näyttävät varsin huonoilta. 10,2 prosenttia, eli työpaikkojen menetys vastaa 2,2 prosenttia vuonna 2009 ja 1,5 prosenttia vuonna 2010. Meillä on nyt myöskin ensimmäiset todisteet siitä, että ponnistuksia tulee nimenomaan lisätä tavoite kaksi alueilla. Ja ne alueet ja sektorit, joiden osalta on jo prognoositietoja, tavoite kaksi alueen osalta ja aluepolitiikan osalta, niin talousarvio ovat olleet ongelmallisia myöskin. Ja yhteisrahoitus, tavoite kakkos alueen osalta on myöskin tosiasia, joka vaikuttaa kehitykseen. Kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tietoja ei vielä ole eh, talouskriisin keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutuksista. Eikä meillä myöskään ole tarvittavia indikaattoreita, ja siksi meidän on oltava riittävän varovaisia, kun suosituksista puhutaan ja komission olisi hyvä laatia erityisraportti kriisin vaikutuksista tavoite kaksi alueella. Tarvittaisiin ennusteita, tietoja, tilastotietoja ja sitten myöskin tuloksia. No, niistä jo tässä puhuinkin, mutta on erittäin tärkeää, että välineitä myös koordinoidaan riittävän hyvin. jo alussa totesin, että monet elementit ovat tärkeitä, kun työllisyydestä ja kilpailukykyisyydestä puhutaan, ja nimenomaan tarvitaan välineiden hyvää koordinointia, jos halutaan ongelmista eroon päästä. Toisaalta tarvitaan myös pitkän aikavälin hyvää suunnittelua. Tässä olen erityisesti huomioinut myös PK-yritykset – Niiden tulisi voida hyödyntää investointeja ja innovaatioita, koska tiedämme, että nimenomaan PK-yritykset ovat kovasti joutuneet talouskriisistä kärsimään. Ja varsin usein pelastustoimet eivät ole yhteensopivia kilpailusääntöjen kanssa, mutta tärkeää olisi voida hyödyntää kaikki mahdolliset välineet, kun pyritään tukemaan pk-yrityksiä. Tällöin ei puhuta pelkistä suorista tuista, vaan myös muista eh, elvytyskeinoista. Sitten tässä yhteydessä on muistettava myöskin strategia 2020 ja alueellinen yhteenkuuluvuus, kilpailukykyisyyden tavoitteet, tavoitteet pitkälti riippuvat siitä, miten hyvin pystytään territoriallisen yhteenkuuluvuuden kysymykset järjestämään. Esimerkiksi syrjäseudut, syrjäisimmät seudut, saarialueet ovat kilpailukykynsä kannalta hankalassa asemassa. Ja sitten vihreä kestävä kehitys, se tarjoaa mahdollisuuksia. Tavoite kakkosalueiden kehittämiseksi myöskin. Ja sitten äh, yksinkertaistamistoimet, joista tässä on puhuttu. Kun puhutaan kriisistä, niin tällöin toimenpiteitä on lainsäädännöllisiä ja muita kuin lainsäädännöllisiä toimia, jolloin pyritään hieman tekemään järjestelmää joustavammaksi. Mutta tarvittaisiin myös hyviä viisaita investointeja Jäsenmaat ovat esittäneet jo kansallisia raportteja ja niistä käy ilmi, että tällaisia yksinkertaistamismenettelyjä ei välttämättä ole aina pystytty tai osattu hyödyntää. Joskus byrokratia on vain lisääntynyt. Jos esimerkiksi mietitään äh, rahoitusta sosiaalirahaston kautta, sitä on sataprosenttisesti hyödynnetty, mutta tulisi miettiä, miten näitä helpotuksia on mahdollista jäsenmaatasolla hyvin hyödyntää. Joustavuutta tarvitaan, mutta kuitenkin tarvitaan sääntöjä ja valvontaa myöskin. On mahdollistettava tehokas nopea toiminta, mutta toisaalta avoimuutta olisi lisättävä myöskin johdonmukaisuutta hallinnoinnissa. Ja haluaisin tässä yhteydessä vielä muistuttaa siitä, että kun puhutaan suurista tavoite kaksi hankkeista, niin komission rooli on ollut varsin hyvä, myönteinen. En tiedä, olisiko mahdollista Jaspersin kautta tulevaa rahoitusta lisätä. Nykyään prosenttiosuus on 25, ehkä sitä voitaisiin lisätä. Ja myös muita täytäntöönpanoasetuksen muutoksia meidän tulisi mielestäni tukea esitettyjen lisäjoustojen osalta. Ja vielä lopuksi haluaisin painottaa sitä, että on erittäin tärkeää hyödyntää kaikki olemassa olevat mahdollisuudet, kun puhutaan suurista hankkeista. Kilpailukykyisyys ilman suuria hankkeita ei voi onnistua. Ja niin kuin jo totesin, PK-yritysten tilannetta tulee helpottaa. Se on yksi pääpainopistealueesta ilman muuta. Eli tässä nämä tärkeimmät argumentit, mutta sitten poliittinen lähentyminen, se on myöskin tärkeä asia. On havaittu, että sisämarkkinoilla on ollut myöskin heikkouksia, jotka tulivat ilmi talouskriisin myötä. Ja kaikkia välineitä olisi koordinoidusti hyödynnettävä, jotta päästäisiin toivottuihin tuloksiin. Joihinkin toimiin onkin jo ryhdytty kriisin ulospääsyn mahdollistamiseksi, mutta näitä on myöskin arvioitava. Ja varmasti tulemme saamaan mielenkiintoista tietoa komissiolta, kun se arviointiraporttinsa valmiiksi saa. Aloitamme keskustelun Rupapestaarissa ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, niin kuin kuulimme, tämä kriisi vaikuttaa kaikkiin alueisiin ja kaupunkeihin Euroopassa, ei pelkästään köyhimmissä jäsenvaltioissa, vaan myös äh, kakkosalueilla. Tämä äh, mietintö on hyvä. Se korostaa oikein sitä, että kakkosalueilla vuoden 2000-2006 välillä 22 miljardia euroa, 730 000 työpaikkaa on tullut lisää. Ja tämä siis rakenne tuen kautta. 314 miljoonaa ihmistä Euroopassa nyt sitten hyötyvät kakkostuesta, kakkosaluetuloista. Meidän mielestämme kuitenkin tätä mietintöä pitäisi tiivistää myös sosiaalisia, sosiaalista kehittämistä. Sosiaalidemokraatit kamppailevat kriisissä nimenomaan työntekijöiden puolesta. Me haluamme ja meidän täytyy onnistua siinä, että työpaikkoja säilytetään mahdollisimman pitkälle ja luodaan uusi, uudelleen menetettyjä työpaikkoja. Ja tämä pitäisi tuoda mietinnössä tar- selkeämmin esille. Meidän mielestämme prioriteetit EUn 2020 strategiassa, niin kuin kohdassa neljä sanotaan tässä mietinnössä, eivät ole riittäviä. Kilpailukyky, sen yritysten kehittäminen, PK-sektorin kehittäminen, kaikki tietenkin tärkeitä, mutta eivät ne riitä. Me tarvitsemme sitä, että pyrimme luomaan parempia työpaikkoja ja niitä enemmän, hyviä työehtoja. Ja samalla tarvitsemme myös parempaa koulutus, parempia koulutusmahdollisuuksia, jatkokoulutusmahdollisuuksia paitsi nuorille, muillekin, mutta erityisesti nuorille. Esimerkkinä sama palkka samasta työstä samalla, samalla alueella miehille ja naisille. Ja sellaisessa kriisitilanteessa, erityisesti kun nyt olemme kokeneet, erityisesti naiset joutuvat kärsivään, jos he menettävät työpaikkansa. Eikä naiset pelkästään sen takia, että hyvin usein he, ole, saa, he kärsivät huonommista työ ehdoista ja pienemmästä palkasta. Kriisin vaikutukset talouteen ei saa johtaa siihen, että tuki eh, työpaikkojen lisäämiseen tarkoittaisi sitä, että koulutusta eh, laiminlyödään. Kohta 12 on ongelmallinen. Tässä meidän pitäisi ensinnäkin odottaa ja nähdä, miten komission vuosille 2009 varaamat, varat, joita nostettiin 25 prosentilla, miten ne ovat vaikuttaneet sinne, minne niitä on haettu ja mikä niiden vaikutus tosiaan on ollut ennen kuin vaaditaan lisärahoitusta mahdollisuuksia. Ja tähän liittyy myös kysymys siitä, että mistä tällaiset varat sitten saadaan, mihin niitä käytetään, hallintoon vai muihin projekteihin, riippumatta siitä, vuodelle 2010 käytettävissä olevat varat investointipankista on, sieltä on saatu kaksi miljoonaa lisää. 24-26 miljoonaa on pystytty näitä nostamaan, joten lisää lisääminen ei tällä hetkellä ole tarkoituksenmukaista, jos ei tiedetä, miten ne vaikuttavat. Sosiaalidemokraatit ovat sitä mieltä, että tämä mietintö on askel oikeaan suuntaan. Kohesiopolitiikan myös jatkossa pitää ottaa huomioon tavoitteen kaksi alueet ja keskittyä siellä toteutettaviin ohjelmiin. 314 miljoonaa Eurooppa, eurooppalaista kiittävät meitä sitten, kun nämä onnistuvat. Kiitos. Ricardo Cortés Lastra. Sí, gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja ja Ensiksi kiitokset Rouva Karatsalle tästä mietinnöstä. Äh, Kohesiopolitiikka ei ole vain budjettitukipolitiikkaa, vaan kysymys on todellisesta kehityspolitiikasta ja sillä on vaikutus valtaa äh, kansalliseen ja alueelliseen äh, rahan käyttöön. Tämä liittyy tavoitteeseen kaksi kaksi Ja meidän täytyy ajatella PK-yritysten roolia, koska ne ovat innovaation edistäjiä ja toisekseen on ajateltava myöskin paikallis- ja alueviranomaisten roolia, koska heidän läheisyytensä antaa mahdollisuuden huomata, kuinka PK-yritykset tarvitsevat tiettyjä asioita ja mitkä ovat toisaalta kansalaisten ja työntekijöiden koulutustarpeet. Mm, kokemukset osoittavat, että on hyvin tärkeää tehdä yhteistyötä alueiden kanssa, jos haluamme aloitteita tätä kriisiä vastaan, niin jos haluamme todella edistää kehitystä ja kohesiota talouden saralla. Kiitos. Yes, Lambert van Nistelrooy. Thank you very much. Just one... Kiitos. Kysymys, jonka haluaisin esittää. Onko mahdollista saada tietoa aikataulusta, sillä tämä on varsin vahva mietintö siitä saa hyvän näkemyksen näistä rakenteellisista muutoksista ja siitä, mitä toimia tarvitaan elvytykseen. Mutta kriisi on tässä esillä. Kun viime kerran asiasta käytiin keskustelua, niin kysyn sama asiaa. Meillähän on kriisikomitea valiokunta, mutta en siitä koskaan mitään kuule. Ehkä se on oma syyni, mutta kun tuloksia saadaan, niin olisi ehkä hyvä voidaan vaikuttaa tähän tärkeään raporttiin, koska se on tärkeä osa kohesiopolitiikkaa. Ja näin saadaan asia myös täysistuntoon. Mietintö on tärkeää, On tärkeää, että se sitä myöskin tulee kuulluksi. On tärkeää, että tämä ei jää ihan vain valiokuntamme kiinnostavaksi asiaksi, vaan menee eteenpäin. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kollegin. Ja puheenjohtaja, hyvät kollegat. Varjoesittelijänä Aldesta haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Tämä on hyvä pohja keskustelulle tästä tärkeästä aiheesta ja sisältää paljon tärkeitä tietoja, jotka pystymme allekirjoittamaan. On täällä tietenkin joitakin meidän mielestämme muutettavia ehkä kohtia vielä, esimerkiksi kakkosalue kriisin seurauksena on joutunut kärsimään tämän kilpailukyky ja, ja, ja äh, kilpailu tavoitteen osalta, koska ykkösalue ja kakkosalue alueella on pienentynyt tämän tuku. toisella on harjoitettu menestyksekästä kohesiopolitiikkaa ja sitten toisaalta kakkosalueet ovat kehittyneet hitaammin. Minua nyt kiinnostaisi nähdä, miten vuoden 2008 ja jälkeen, eli sen jälkeen kun kriisin vaikutuksia pystytään arvioimaan, miten tämmöiset kakkosalueen vahvemmat alueet ovat osoittaneet miinusta talouskasvussa, miinus 12, miinus 8, miinus 10 prosenttia ja niin edelleen. Ja meidän pitäisi tässä talossa nyt päästä yhte- yhteismielisyyteen siitä, että kohesio ei tarkoita sitä, että, että vahvempia heikennetään, vaan että heikempiä vahve- vahvistetaan. Ja siinä mielessä haasteita koko unionille on tiedossa. Ja se, miten kasvun, kasvun tie saadaan taas käyntiin, ja jotta jotta talouden tappioita voidaan ryhtyä korvaamaan nyt tuntuu siltä, että jotenkin jaetaan näitä tavoitteita eh, enemmänkin eh, muualle kuin kasvuun, mutta minusta hyvin tärkeää kohesiossa on käyttää niitä toimenpiteitä, jotka eh, keskittyvät kasvuun ja työpaikkojen lisäämiseen, joten ei niinkään rakenteiden säilyttämiseen, vaan niiden sopeuttamiseen ja innovaation ja uusien työpaikkojen lisääminen. Ja nimenomaan tämä ohjelma tai että aluekehitys kakkosalueella on tarjoamassa hyviäkin mahdollisuuksia PK-yrityksille esimerkiksi. Ja me liberaalina haluamme nimenomaan tuoda esille teknologia, siirto, mahdollisuudet. Se on meille tämmöinen avainsana, jotta saadaan yhteistyötä yritysten ja tutkimuksen välillä, jotta saadaan kehitettyä sellaisia uusia tuotteita, jotka ovat markkina- tai myyntikelpoisia ja markkinointikelpoisia ja jotka sitä kautta tuovat uusia työpaikkoja. Luonnollisesti ympäristöaspekti pitää ottaa ilmastonmuutos, teknologinen, tekninen kehitys siihen suuntaan. Kaikki nämä pitää ottaa huomioon ja pitää ne taustalla näiden ohjelmien, ohjelmien hyväksyttäessä. Ongelmia liittyy liittyy kysymykseen, joka on tämä e, e, ennakkorahoitus, front loading, 100 prosenttia. Ja voidaan sanoa, että se saattaa, tai tässä täytyy pitää e, erossa toisaalta aluekehitys, tai siellä, siinä suhteessa täytyy pitää esillä erossa sosiaalinen kehitys ja alueellinen kehitys. Ja tietenkin neuvostossa myös on tullut esille myös tämä työllisyyskysymys. Yhteisrahoitus on itse asiassa näiden projektin osallistujien intressi niin, että rahalla saadaan tosiaan tehtyä jotain, jotta tehokkuuden osalle saadaan, saadaan myös aikaa vaikuttavuutta ja että ei ole pelkästään, tai on kyse siitä, että saadaan tosiaan toteutettua sellaiset aktiviteetit, jotka sitten kantavat hedelmää jatkossa. Siinä mielessä oma rahoitus tietenkin on hyvä lähestymistapa mutta voitaisiin katsoa, voita, voisiko tätä omarahoitusosuutta pienentää. Tämmöinen sataprosenttinen EU-rahoitus on ongelmallinen ja, ja se täytyy olla jollain tavalla ajoitettu, ajallisesti rajoitettu ja sen lisäksi pitää olla jotain yhteisrahoitusosuutta. Ja siitä varmasti keskustelua tullaan jatkamaan. Ja teemme tästä aiheesta myös tarkistusehdotuksen. Kiitoksia. Very much, Ms. please. Euh, Madame la Présidente, mes chers collègues. Kiitos äh, puheenjohtaja, rakkaat kollegat. Olen pahoillani, että saavuin myöhässä. Olin äh, sosiaaliasianvaliokunnassa mutta luin hyvin tarkkaavaisesti tämän mietinnön ja haluaisin tehdä pari kommenttia. Ensinnäkin on hyvin tärkeää, että kakkostavoitteen puitteissa muistutetaan siitä, tarpe- siitä tarpeesta, että meidän täytyy suojella ympäristöä ja että rakennerahojen tukikelpoisuus Euroopassa on määriteltävä mahdollisimman paljon kestävyyden kriteereiden mukaisesti. Ja tässä yhteydessä on hyvin tärkeää, että miettiä juuri kaupunkien roolia tämän kakkostavoitteen hakemisessa. Komissio on kuitenkin antanut prioriteettiaseman eh, kaupunkiulottuvuudelle kohesio, eh, alueellisessa kohesiopolitiikassa ja meistä olisi siis aivan oikein, että eh, tähän otettaisiin mukaan se, että kakkostavoitteen alueet ottavat erityisesti huomioon kaupunkialueet ja myöskin epäsuotuisuusasemien alueiden tarpeet. Mielestäni tässä aivan liian paljon keskitytään joihinkin tiettyihin 2020-strategian prioriteetteihin eu eikä tässä mainita ollenkaan kestävän kasvun prioriteettia joka kuitenkin mainitaan myöskin komission tiedonannossa tehokkaasta Euroopasta ja tehokkaasta resurssien käytöstä. Siellä mainitaan juuri äh, tämä äh, äh, vähän hiilipäästöisen yhteiskunnan keinona ja myöskin mahdollisuutena parantaa energiatehokkuutta muun muassa. Mutta tässä tekstissä ei selvästi mainita myöskään eksklusiivisen kasvun mahdollisuutta. Yksi keskeisimmistä seikoista tuossa 2020 strategiassa on kuitenkin tällä tavalla muotoiltu. Ja senpä takia toivoisinkin, että tämä prioriteetti josta kaikki olemme samaa mieltä, kohesiopolitiikan, sosiaalisen kohesiopolitiikan tavoite siis otettaisiin tässä huomioon ja että uudelleen määriteltäisiin ne indikaattorit, joiden pohjalta tämä kriisi arvioidaan, kun Tietysti käytetään äh, perinteisiä äh, indikaattoreita, tämän PKT ja niin poispäin, niin uskon, että on myöskin muita keinoja ähm, mitata tätä. Äh, että kaikki tietysti ovat todenneet, että Lissabonin strategia on epäonnistunut. Siis kilpailukyky on ainoa mahdollisuus ja näin ollen meidän täytyy käyttää sitä, mikä on ainoa mahdollisuus tässä kriisissä uuden lähestymistavan kehittämiseksi, jotta todella määrittelisimme sen, mitä haluamme, kun ajattelemme Euroopan kansalaisten hyvinvointia. Uh, on behalf of the European Commission... Bruno Kassen, Euroopan komissiosta, onko teillä jotain lisättävää tässä vaiheessa? Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Komissio haluaa kiittää parlamenttia tästä kiinnostuksesta niiden toimenpiteiden seuraamiseksi, joilla pyritään kriisin vaikutuksia vähentämään ja, ja miten ne sitten kansallisella tasolla ja alueellisella tasolla tai luoteen ovat vaikuttaneet. Tähän keskusteluun haluaisin tuoda lisäksi vielä kaksi asiaa. Nimittäin näitä seurantatoimenpiteiden ohella komissio haluaisi tutkia, miten laadullisesti ja määrällisesti nämä toimenpideohjelmat ovat vaikuttaneet näihin alueisiin ja tällä tavalla myös esittelijän pyyntöön komission vastaamassa. Komissio lisäksi aikoa ennen kesää julkistaa raportin siitä, mitä kaikilla, kaikissa Euroopan jäsen, jäsenvaltioissa on aluepolitiikan puitteissa tehty sen sitoumuksen pitämiseksi, johon me, jonka me parlamentissa annamme ensimmäinen 1.4.2009. Jos muita ei, puheenvuoroja ei ole, niin pyytäisin Rova Kratsaa vielä kommentoimaan tätä käytyä keskustelua. Kiitos puheenjohtaja. Niin, mielellään kommentoin käytettyjä puheenvuoroja ja haluaisin myös kiittää käytetyistä hyvistä puheenvuoroista. No tämä on tietysti aihe, joka kiinnostaa kaikkia ja on tärkeää, kun tulevaisuutta ajatellaan. Niin, sosiaaliset vaikutukset. Itsekin tarkastelin tätä asiaa ja tarkistusehdotuksen myötä olin ajatellut hieman paremmin tuoda tämän asian esille. Olin ajatellut ottaa varsin monia aspekteja esiin, mutta toisaalta piti hieman typistää, ettei esityksestä tullut liian pitkä. No niin, naisten asema, se on tietysti lähellä sydäntäni, mutta en nyt kuitenkaan tätä nostanut esille. Eli naisten syrjintä ja tässä yhteydessä kohesioon liittyvät kysymykset. No, tämä on asia, jota varmasti on käsitelty jo muissa esityksissä. Ja tämän lisäksi On selvää, että tässä puhutaan tärkeistä tavoitteista. Sitten aluetason menettelyt. No, tämä tietysti on tärkeä aspekti ja sitä on painotettu myös aikaisemmissa mietinnöissä ilman alue- ja paikallistaho on varsin hankala edetä näissä kysymyksissä, koska ne vastaavat paikallistason toteutuksesta täytäntöönpanosta ilman alue- ja paikallistason tukea emme voi päästä toivottuihin tuloksiin. Ja sitten, että kaupunkiulottuvuus otetaan esiin, no ilman muuta kaupunkien merkitys on suuri, kun kilpailukyvystä puhutaan. Kasvun kehityksen ja innovaatioiden kannalta kaupungeilla on merkittävä rooli, mutta <clears throat> kaupungeista myös löytyvät suurimmat sosiaaliset ongelmat. Eli ulottuvuutena kaupungit ovat tärkeä myöskin kun kestävästä kehityksestä puhutaan. Ja sitten ennakkorahoitus 100 prosenttia. Jos yhteisrahoituksesta puhutaan, niin tietysti tällöin tarvitaan yhteisvastuuta, mutta nyt kuitenkaan ehkä ei voida toivoa näin paljon, koska talousarviot ovat alijäämäisiä. Toisaalta sääntöjä on noudatettava ja jokainen kantaa oman vastuunsa. Se, mitä tässä nyt on esitetty, on ehdotus. Ei sitä välttämättä tarvitse soveltaa, mutta monet maat ovat 100 prosenttia hyödyntäneet. Haluaisin myös kiittää komissiota tutkimuksesta, vaikutusarvioinnista – Ja on tietysti hyödynnettävä välineitä, jotta vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Ja sitten mitä äh, suunnitelmiin tulee, niin oli tarkoitus huhtikuussa saada hyväksyttyä tämä mietintö, mutta jos nyt olette sitä mieltä, että kannattaa vielä jäädä odottelemaan jatkokehitystä, niin olen valmis huomioimaan tämän aspektin. Eli toimin siten kuin te parhaaksi katsotte. Ja on selvää, että myös muissa valiokunnissa tähän liittyviä kysymyksiä käsitellään. Kiitos. Haluaisin kommentoida vain yhtä asiaa. Toivottavasti tässä oli väärinkäsitys. Se, mitä Hella Van Nisteroi kysyi, että meidän ei pitäisi viivyttää, vaan nimenomaan meidän pitäisi osaltamme ehtiä vaikuttamaan tähän kriisivaliokunnan keskusteluun. Joten normaalina jäsenenä minä kansallisessa ryhmässäni olen, pyytänyt, olen pyrkinyt aina lähettämään varamieheni tuohon kriisivaliokuntaan. Ja senpä takia pyytäisin tätä muitakin tekemään näin, että nyt reaalitaloudessakin kriisi on edelleenkin käsin kostetel, käsin kosketeltava alueellisella ja paikallisella tasolla. Ja sen takia kohesiopolitiikka jonka kautta on pyritty puuttumaan näihin elvytystoimiin tai vaikuttamaan elvytystoimiin, niin toivon, että saamme aikaa tämmöisen lyhyen raportin, tai minä olen semmoisen sitä mukana tekemässä, jossa, joka vaikuttaa sitten tai tulee toivottavasti mukaan otetuksi kriisikomitean tai kriisivaliokunnan lopulliseen raporttiin, jonka tekee Rova Peres. Ja minun osalta, niin sitten haluan tuoda tämän aluepolitiikan, kohesiopolitiikan siihen eh, kriisivaliokunnan työhön mukaan. Ja minusta tuntuu siltä, että Rova Kratsan eh, mietintö, jos se saadaan huhtikuussa päätökseen tai valmiiksi, niin silloin varmasti voidaan syöttää sitten tähän kriisivaliokuntaan ja yleisemminkin eurooppalaisiin poliitikkoihin eh, kriisin elvytyksen osalta. Kuitenkin meillä on aika vähän tietoa kriisin vaikutuksista alueisiin, koska tilastoja ei oikein voida verrata keskenään. Ja luotettavat tiedot tulevat vasta paljon myöhemmän. Ja, ja, ja varmasti sekin sisältää alueellisia tietoja, mutta kuitenkin joitakin tutkimuksia alueiden omat toimijat ovat valmistaneet ja ne varmasti pystyvät vaikuttamaan siihen, mikä kuva meille syntyy kriisin vaikutuksista alueen tasolla. Tämä vain lisätiedoksi teille. Madame Kratsa. Niin, eh, kiitos eh, puheenjohtaja. Niin, ehdotus yhteistyöstä on hyvä. Ja tältä pohjalta pyrin tätä esitystä kehittämään mutta sitten näistä suurista hankkeista voin tukea sitä, mitä esitettiin. Eli emme voi tukea kilpailukykyisyyttä, jos emme nimenomaan valmistele huolella suuria hankkeita. Ja tavoite kahden yhteydessä tapahtuu varsin paljon. Ja nimenomaan tällä hetkellä on erittäin tärkeää panostaa näihin kysymyksiin jäsenmaat tarvitsivat luottoja talouskriisin vuoksi, mutta tarvitaan suuria hankkeita ja niitä pitää edistää. Muutos, no, tarkistusten päivämäärän 24. maaliskuuta kuuteen mennessä. Kiitän Rova Kratsaan. Jos meillä on vielä viisi minuuttia, niin sitten voimme käsitellä kohdan numero 10, jonka muistan, että me siirsimme sen tälle päivälle Seiskan tilalle. Ja sen osalta on olemassa lyhyt sedonteko työryhmän kokouksesta, jossa käsiteltiin kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Meillä oli nyt toinen kokous. Ja niin kuin perinteisesti on ollut tapana, me kutsumme myös komissiosta pää, ää, aluepolitiikan pääosastolta sinne kollegoita kertomaan ää, tulevaista, kohesiopolitiikan tulevasta rakenteesta, toiminnasta, suunnitelmista, siis vuoteen 2013 viitaten. Herra Carlos Mikalis, joka nyt on siirtynyt pääosastolta uuden komis- aluekomissaarin kabinettiin ja Erik van Breska, joka oli varayksikön johtaja, jossa nimenomaan näitä tulevaisuuden tutkimuksia valmisteltiin, niin he olivat kuitenkin mukana ja, ja, ja siellä tuli paljonkin asioita esille tästä uudesta rakenteesta ja, ja politiikan tavoitteista, koko järjestelmästä, alueiden välisestä kohesiosta. Me kävimme tämmöistä perinteistä ajatusten vaihtoa, mutta sitten kokouksen lopuksi sovimme sellaisesta menettelytavasta, jotta siis halutaan saada vaikutusta aikaan kohesiolle, niin, niin meidän pitää myös valiokuntana tuoda jotain esille ja me, meidän pyrkimyksemme varmasti olisi se, että saamme jonkunnäköisen epävirallisen äh, kannanoton siitä, mitä poliittisia prioriteetteja tai tekijöitä me näemme tulevaisuudessa tarpeelliseksi. Ja tällainen äh, kannanotto olisi sitten ikään kuin ehdotus meiltä. Haluamme tietysti siihen myös teidän äh, hyväksymisenne heinäkuun kokouksessa todennäköisesti niin, että komissio voisi sitten näitä perusedellytyksiä tulevaisuuden kohesiopolitiikan kannalta ottaa huomioon. Siitä yksityiskohtaisemmin varmasti keskustellaan myöhemmin, mutta ainakin lähtökohtaisesti meidän panoksemme tähän komission ehdotukseen tulisi myös huomioon otetuksi. Jos mikään ei muutu, niin komissio noin marraskuun tiennoilla esittää viidennen kohesioraporttinsa. Jos mikään ei muutu sitä ennen, niin se koskee kohesiopolitiikkaa vuoden 2013 jälkeen. Ja me halusimme siis vaikuttaa tähän toisaalta niin, että saamme aikaan keskustelua pääosaston ja työryhmän kesken komission virkamiehet ja, ja me istumme yhdessä pöydän äärellä. Ja sitten toisaalta tämmöinen epävirallinen kannanotto ja sitten kesän jälkeen yhteistyö jatkuu työryhmässä ja siitä sitten teille raportoimme sen keskusteluista, jotta sitten saamme aika jonkunnäköisen ehdotuksen, joka heijastelee myös meidän kantojamme ja tavoitteitamme ja pyrkimyksiämme täältä parlamentista. Se teille tiedoksi. Jos mitään kysyttävää tai kommentoitavaa ei ole, niin haluaisin sanoa, että huomenna kokoonnumme täällä kerro yhdeksän. Ottakaa mukaan äänestyskortin, koska huomenna äänestetään paljon tärkeistä asioista Jevgeni Kirilovin ja Jan Albrechtin mietinnöstä. Nyt meillä on koordinaattoreiden kokous, lyhyt kokous. Pyydän koordinaattoreiden jäävän tänne puoleksi tunniksi vielä ja muuten päätän teidän osaltanne kokouksen tähän. Kiitos. No, no, okay, no, esto, no sé si lo ha dicho adrede o es que, okay, da igual, no pasa nada, porque lo haremos.